Schönen guten Morgen. Hyvää huomenta. Luulenpa, että voimme aloittaa. Koordinaattoreiden kokouksen päätökset eilen illalta on jaettu teille. Ja jos vasta huomautuksia ei tule kello 12.30 mennessä, niin niitä pidetään hyväksyttyinä. Sitten neljännen rautatiepaketin neljäs tekninen pilari, suositus toisessa käsittelyyn, ensimmäisenä yhteentoimivuus. Ensin tarkistetaan. Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Nyt se taitaa vielä onnistua. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy kaikki on kunnossa. Sitten äänestys toimivuudesta. Ines Eiläsenter, olkaa hyvä. Señor presidente, nada... Puheenjohtaja, jotta kaikki syysi mahdollisimman hy- hyvin, niin vaikka nyt eilen oli koordinaattoriryhmässä puhetta, mun eikä pystytty päättämään mitään tästä, että se olisi parempi, mutta niin se nyt vain menee. Ja, ja Vilva ja minun ryhmäni jo esittivätkin ensinnäkin oikeastaan minun ryhmäni tukee minun tarkistuksiani, mutta ei mitään parannusta ole tapahtunut neuvoston suhteen Toivottavasti komission jäsen Bulls pitää lupauksensa. Eli tulee parlamenttiin ja esittää turvallisuuspakettinsa myös terrorismin torjunnassa osana rautatiepakettia. Mutta nyt aamulla voi peruuttaa oman tarkistukseni, mutta toivon, että neuvosto pitää kiinni kokonaispaketista, koska mekin niin teemme koska jos ei näin tehdä, niin se olisi kyllä karhunpalvelus alalle. Eli voin peruttaa omat tarkistukseni. Danke sehr. Kiitos tästä. Loppuäänestys sitten sen täytyy olla nimenhuutoäänestys. Eli pyydän äänestämään. Äänestys alkaa. Oh. Ah, dagegen. Oh, here? In favor? Okay. Die Abstimmung ist Äänestys päättyy. 37 puolesta, kaksi tyhjää, kaksi vastaa hyväksytty. Onnittelut Rova Bilbao. Joo. Das nächste ist über die Sitten rautateiden turvallisuus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmekymmentäseitsemän puolesta, kaksi tyhjää, neljä vastaan. Tämäkin hyväksytty. Und auch hier danke ich dem Rapporteur. Tässäkin kiitän esittelijää. Vapaa, ihminen vapaassa maailmassa. Sitten rautatievirasto kolmanneksi äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 38 puolesta, 2 vastaan, 2 tyhjää, myöskin hyväksytty. Se meni ohi. Sitten seuraava äänestys Makaon sopimuksesta. Se ei ole nimenhuutoäänestys. Eikö sekin on? Aha. Selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta, kaksi vastaa ei tyhjiä. Hyväksytty. Ich möchte eine kurze Vorbemerkung zu esi huomautus kohtaan 13. Tarkastelumenettelymme puitteissa tarkastelemme verkkojen Eurooppa-välinettä. Suunnitelluissa toimissa on kyse vuosityöohjelmasta vuodelle 2016. Verkkojen Eurooppa välineen toteuttamista liikennealalla EUn osuudesta rahoitusvälineisiin ja sitten kehotetaan toimiin, joilla saadaan synergiaa aikaan energia- ja liikennealojen välillä. Siis, no sitten minä varmaan odotan. Toki siinä jetzt bitte ich aber... Nyt sinä pyydän kyllä, että tulisi hiljaisuutta. Kyse on siis liikennealan työohjelman toteuttamisesta EUn osuudesta rahoitusvälineisiin – kehotetaan toimenpiteisiin, joilla saadaan aikaan synergiaa energia- ja liikenneolojen välillä, kuten myös, että päivitetään monivuotista työohjelmaa 2014-2020 toimien rahoitustukeen. Haluaisin painottaa, että komission ehdotusten tarkastelu meille parlamentin jäseninä on tietysti erityisen tärkeä tehtävä. Erityisesti verkkojen Euroopan väline asetus on erityisen tärkeä meidän valiokunnallamme. Meidän velvollisuutemme on valvoa, miten komissio toteuttaa rajoittaa valtuuksia, jotka me annamme sille lainsäätäjänä. Tranin, Tran-valiokunnan komitologian uutiskirjeet numero 8 ja 9 käsittelevät eh, päätösluonnoksia. Ja olen iloinen, että komissio on paikalla valaisemassa asiaa enemmän, ja sen vuoksi pyydänkin, että herra Olivier Onidi pitää alustuksen. Ja kiitos vielä, että olette tulleet paikalle. Thank you, Chair, for, for this introduction. Kiitos alustuksesta. Kiitos myös hyvästä äänestystuloksesta neljännen rautatiepaketin teknisessä osiossa. Toivottavasti markkinaosio tulee perässä nopeasti. Verkkojen Euroopan välineestä muistan, että, että 2015 me panimme sinne ennenkin paljon rahaa, lähes 13 miljardia euroa 263 tukihakemukseen hankkeeseen. No mikä on tilanne nyt tässä ohjelmassa? Myös vähän taustana tälle muutokselle työohjelmaan, joka teillä on käsittelyssä. Me olemme ehdotuspyyntömenettelyn päättäneet toisen niistä 16. päivä helmikuuta. Tässäkin on käynyt aivan selväksi, että hakkuu papereita on tullut enemmän kuin enemmän. Meillä on yli 17 miljardia tähän on pantu 6,5 miljardia kohesioon ja me uskomme, että molemmissa osissa kaikki rahoitus kyllä käytetään. Eipä siinä paljon liikkumavaraa kyllä sitten jää tuleville vuosille, ellei sitten olla aktiivisia päätöksenteossa. Esittelen sitä hetken päästä. Eli tilanne käsittelyn alla olevassa työohjelmassa on oikeastaan neliosainen. Ensinnäkin vuotuinen työohjelma, joka on vähän erilainen nyt. Tämä on kokeiluluonteinen ja se on mahdollista uudessa oikeusperustassa verkkojen Euroopassa. Parlamenttihan piti myös kovasti kiinni siitä. Lähinnä sinä pyritään tukemaan hankkeita, jotka luovat liikenteen ja energian välillä synergiaa. Tämä on tämä ensimmäinen työohjelma. Toinen puolestaan on liikenteen vuosiohjelma. Kolmas vuosiohjelma – verkkojen Eurooppa-välineitä varten. Ja sitten vielä monivuotista ohjelmaakin korjataan, jotta voidaan tehdä päätöksiä tukihankkeessa. Ihan konkreettisesti ottaen tämä johtaisi kahteen uuteen erotuspyyntöön. Tämä vuonna syksyllä käynnistetään nämä menettelyt. Ensinnäkin tämä synergiaertuspyyntö energian ja liikenteen synergian luomiseksi 40 miljoonaa kaikkiaan on siinä. Toinen etuspyyntö liikenteessä 90 miljoonaa euroa ja 50 miljoonaa summissa hankkeisiin, jotka liittyvät verkkoihin, mutta ne eivät ole osa tätä ykkösliikettä kuitenkaan. Ja 40 miljoonaa vielä yleiseen osioon kahteen painopisteeseen, jotka eivät olleet edellisessä ehdotuspyynnössä mukana, joka juuri päättyi. Lähinnä rahtipalvelut ja sitten rautatieliikenteen melu. Kolmas muutos työohjelmaan antaa meille mahdollisuuden edelleen tukea 66 miljoonalla eurolla innovatiivisia rahoitusvälineitä verkkojen Euroopan lainavälineessä. Ja sitten vielä neljäs lopuksi monivuotinen ohjelma, sekin joka kattaa kaikkiaan 80 miljoonaa euroa. Se on siellä siitä syystä, että voidaan tukea monia hankkeita, toimia, sesaaria muun muassa, ITS, väyliä rahtia varten ja myös navigointia varten. Mitäpä tästä jää sitten jatkoa varten. Kaiken kaikkiaan meillä oikeastaan olisi ollut vain rajallinen summa käytössä enää noin kolme miljardia euroa, mutta jos tämä koskisi kauden loppupäätään. 1,6 miljardia siis tukivaroissa, mutta ne on korvamerkitty loppupäähän nykyistä rahoituskautta 1,6 miljardia myös jotakuinkin oli alun perin rahoitusvälineisiin merkitty, verkkojen Euroopan lainavälineeseen siis. Me mietimme nyt erilaisia keinoja, jotta pääsisimme siihen tilanteeseen, että voidaan jatkossakin tukea hankkeita, nyt kun kerran on kysyntää niin paljon. Jälleen kerran toisessakin erityispyynnössä on nähnyt, nähty, että hakemuksia on enemmän kuin on tarjolla rahaa ja aika hyvää edistystäkin on saatu aikaan. Ja tämä koskee koko TNT-verkkoa. Sitä me olemme täällä selittäneet usean otteeseen koordinaattoritten kanssa. Mitä vaihtoehtoja vielä on sitten jäljellä? Ensi vuodesta lukien tietysti me pystymme käyttämään osa siitä rahasta, jota ei ole käytetty vielä hankevetäjien toimesta. Ensimmäiset maksatukset ovat ensi vuonna käytettävissä. Toiseksi me uskomme, että on ehkä hyviä perusteluita ainakin esittää siirtoa. siihen lainaväliseen merkityt rahat yleiselle budjettikohdalle ja näin voidaan antaa tukirahaa hankkeille. Meillä on tämä uusi eläin esir nyt käytössä ja ainakin tässä on jonkinlaista yhteyttä olemassa näiden kahden rahoitusvälineen välillä. Niin ikään me pyrimme MRK-tarkistuksen yhteydessä etupainotteisesti käyttämään näitä rahoitusvaroja, jotka alun perin olivat käytettävissä nykyisen kauden viime vuosia varten, niin että sitä rahaa voitaisiin käyttää jo nyt ensi vuodesta lukien. Lopuksi, kun kerran tämä kuuluisa kohesio-osio, joka kohesiorahasta siirrettiin, siis Esirin on ollut niin menestyksellinen, niin ehkä yksi vaihtoehto olisi myös se, että mietittäisiin, miten rakennerahastojen yhteydessä olisi perusteluita myös jälleen kerran myös välitarkastelun yhteydessä katsoa niitä. Voidaanko tehdä vielä lisää siirtoja, siirtää rahaa sieltä esiriin? Tällä olisi aika iso merkitys. Nimittäin voitaisiin ensi vuodesta lukien miettiä jo erotuspyyntöä. Varmasti se herättäisi mielenkiintoa. Meillä olisi mielessä kolme painopistettä ensi vuoden erotuspyyntöä varten. Ensinnäkin me pyrimme saman aikaan sellaisen rahasumman, että se vastaisi myös avustuksia mutta siinä sekoitettaisiin erilaisia välineitä, eli tuettaisiin hankkeita, jotka olisivat tukikelpoisia myös uuden rahoitusvälineen, eli esiirin tai jonkin muun nojalla. Näin olisivat vielä houkuttelevempia yksityisille sijoittajille. Esimerkiksi vaikeilla alueilla, Sesaarissa tai sisävesiliikenteessä. Toinen mahdollisuus olisi, ja kuten puheenjohtaja tiedätte, me olemme jo ryhtyneet toimiin. Olemme nimittäin tarkastelleet joitakin puutteita tässä kattavassa verkostossa. Ihan tässä valiokunnassahan on jatkuvasti meille todettu, että kun on kyse suurhankkeista, niin on sanottu meille, että miksi ette keskitty johonkin pieniin osiin, puuttuviin linkkeihin, näissä kattavissa verkoissa, jotta sielläkin voitaisiin saada suurempaa vaikutusta aikaan ja saisi uusia valmiuksia aikaan, varsinkin raideliikenteessä. Sitten toinen painopisteehdotus minusta voisi todellakin olla, että kohdennetaan näihin puutteisiin sen analyysin perusteella, mitä me tällä havaa olemme tekemässä. Näin voitaisiin se aika nopeastikin teille esittää. Kolmas olisi puolestaan innovaatio, noin laajasti ymmärrettynä. Siellähän on valtavia hankkeita, joissa voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi vaihtoehtoisia polttoaineita, uusia liikenteenhallintajärjestelmiä, mutta myös kaupunkialoitteen ratkaisuja. Tämäkin osio varmaan ansaitsisi vahvistamista kun uusi etuspyyntö järjestetään. Kiitoksia kovasti. Ja, ich <clears throat> bedanke mich auch für den... Niin, minäkin kiitän komissiota, koordinaattorit ensin. Markus Piipper aloittaa. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos myös komissiolle hyvin yksityiskohtaisesta alustuksesta Verkkojen Eurooppa-välineeseen – enimmäkseen kuulostaa ilahduttavalta. Mehän olemme aina olleet, olleet vakuuttuneita verkkojen Euroopasta ja, sitä, ja kun sitä käytetään niin paljon. Jos onnistuu löytää hankkeita ja saamaan aikaan innovatiivista rahoitusta, jos nyt on uus, uusia ideoita olemassa, Ja jos sillä voidaan tärkeimpiä hankkeita edistää, niin pidämme sitä erittäin hyvänä. Mutta silti jää kysymys esitettäväksi komissiolle. Se koskee vuoden 2016 budjettia. Siinä on mielestäni periaatteellinen ongelma siinä, miten komissio toimii rahoitusneuvotteluissa. Mehän olemme puhuneet siitä, että aina kun vuosibudjetissa on joustovaraa, niin verkkojen Eurooppa saa takaisin rahaa. Se on ollut meidän rahaa aiemmin, ja jos liikkumavaraa on, niin sitten puhuttiin, että saadaan nämä rahat jälleen käyttöön, jotta voidaan toteuttaa verkkojen Eurooppa-suunnitelmaa. Nyt 2016 rahoitusneuvottelussa on tapahtunut seuraavaa. komissio lähti sellaisesta neuvotteluasemasta, jota emme pystyneet ymmärtämään ollenkaan. Ilahduttavaa on kyllä kuitenkin se, että 150 miljoonaa nyt kuitenkin on saatu käyttöön uudestaan 2016 vuoden budjetissa verkkojen Euroopalle ja horisontti 2020 on myös onnistunut, mutta sen lisäksi horisontilla on 40 miljoonaa 1A liikkumavaraan ja sitten vielä lisää rahaa Kosmeen ja Erasmukseen. Ainakin 40 miljoonaa siis. Ja nyt kysymys komission edustajalle, että onko se myös verkkojen Euroopalle äh, välttämätöntä. Siihen sanottiin ei. Äh, sanottiin, että meillä on riittävästi rahaa hankkeisiin. Eli yksi yhteen näin meille kerrottiin. Ja nyt en ymmärrä ollenkaan, että miten Tällaiselta kannalta voidaan lähteä rahoitusneuvotteluihin, koska tiedämme tämän ensimmäiset ehdotuspyynnöt tai tarjouspyyntö 12 miljoonaa, niin siellä on pyyntöjä 37 miljoonaa yli kolminkertaisesti. Miten komissio voi väittää, että ei tarvittaisi lisää rahaa verkkojen Euroopalle? Se, meitä kovasti, äh, se oli meille kova pettymys. Neljä kuukautta sitten Rova Brytsille kirjoitin kirjeen, ei mitään vastausta. Sitten yritin eh, Wim Vandekampin koordinaattorin kautta ottaa heitä mukaan ja jälleen Merova-komission jäsenelle saman kirjeen, ei, ei vastausta. Ja nyt sitten yritän valiokunnan kautta ottaa sen mukaan. Ja toivomme siinä, että kun näissä rahoitusneuvottelussa komissio on ollut tämä kanta, niin että komission neuvotteluasemassa saataisiin vähän valoa tunnelin päähän, koska ei pystytä ollenkaan hyväksymään sitä, että, että mikä on tutkimuspuolen asema, ja sitten B, että äh, kysymykseen komissio väittää, että hankkeelle olisi riittävä rahoitus olemassa. Sitten mitä tulee 2016 rahoitusneuvotteluihin, niin haluaisimme vielä selkeän lausunnon komissiolta ja jos ajatellaan myöskin tätä monivuotisen rahoituskehyksen uudelle päivitystä, niin kun parlamentti on tällaisen mahdollisuuden puolesta taistellut, niin ollaanko sen kanssa nyt passiivisia vai halutaanko nyt aktiivisesti vaatia komissionkin puolelta, että nämä rahat saadaan taas uudelleen käyttöön? Kiitos. Ehkäpä lyhyt valaistus koordinaattorin kokouksessa eilen tästä kirjasta vielä keskusteltiin ja minä valiokunnan puheenjohtajana vielä tartun asiaan ja kirjoitan komission jäsenelle. Sitten Dominic Riquet. Ah, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle näistä tiedoista. Minulla olisi muutamia kommentteja. Nyt merkkojen Eurooppa välineen varojen käytöstä, niin mielestäni tässä tämän kierrätyksen niin tulisi tapahtua siten, että tässä saadaan kohesio rahastosta varoiverkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja tässä pitäisi kenties katsoa uudelleen monivuotista rahoituskehystä siten, että verkon Euroopan välineen hankkeet ovat kuitenkin erittäin onnistuneita. Voitte miettiä, kuinka paljon hakemuksia tehtiin verrattuna siihen, kuinka paljon hankkeita pystyttiin rahoittamaan. Niitä on kaksin kolminkertainen määrä. On erittäin paljon hankkeita, jotka eivät saa rahoitusta. Mikäli ne eivät saa rahoitusta, ne eivät sitten toteudu ja meillä on erittäin paljon vaikeuksia. Tämä on nähtävissä nyt liikenneilmiöissä, niin nämä FC, eser Junker-suunnitelma, rahastot eivät kykene rahoittamaan näitä liikennehankkeita. Niistä ei saa kovinkaan paljon varoja takaisin, mutta mielestäni on tärkeää, että verkan eurooppa käytetään. Mm, se on tehokas väline ja olisi hyödyllistä, että komissio sanoo meille selkeästi siten, että kuinka paljon verkkojen Eurooppa että on kyetty rahoittamaan yhteisesti muilla rahastoilla tai sitten esirahaston avulla, ja minkä tyyppisiä esir rahaston hankkeita on, ovat sellaisia, että niitä olisi aiemmin rahoitettu verkkojen Euroopan välinen avulla. Mielestäni, jos monivuotinen rahoituskehys tarkistetaan, niin sitten voitaisiin luoda sellainen mekanismi, että tämä paletti saataisiin pyörimään kunnolla. Eräs huomio, jonka haluaisin tehdä, niin nyt nähdään, että kärsitään siitä, ettei varattu riittävästi varoja horisontaalisiin hankkeisiin, ja ne ovat myös linjassa komission prioriteettien kanssa verkot, digitaalimarkkinat, energia ja lisäksi valmiudet luoda uusia energianlähteitä COP21 sopimuksen puitteissa. Olisi hyvä, että käytetään hieman mielikuvitusta näiden rahoitusvälineiden kanssa. Minulla on kysymys komissiolle. Onko komissio sitä mieltä, että äh, voisi olla mahdollisuus saada lisää varoja, että voitaisiin tehdä erilaisia muutoksia kuin erilaisia päätöksiä hankkeiden suhteen, mitä on tehty nyt. Jos katsotaan nyt niitä hankkeita, joita ei ole rahoitettu, niin onko tässä liiteen yksi puitteissa joitain hankkeita, joita voidaan rahoittaa, vai tuleeko ne muista puitteista? Minulla olisi vielä sellainen sana sanottavana, että koska komissio puhuu selkeästi vuosibudjeteista ja siitä, että mitä monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus on tarkastaminen on tuonut. komissiolle oli puhunut kovinkaan selkeästi. Olen sitä mieltä, että monivuotista rahoituskehystä tulisi todellakin äh, katsoa. Ja kenties tässä on odotettava nämä kansalliset vaalit ennen kuin päästään eteenpäin, mutta on hyvä arvioida, kuinka hyödyllisiä, kuinka tarkoituksenmukaisia eri rahoitusohjelmat ovat olleet. Kiitos puheenjohtaja. Danke sehr, jetzt Isabella de Kiitoksia sitten Isabella de Monte. Grazie. Kiitos. Minä pidän tätä aika myönteisenä. Kun ajatellaan, mitä täällä painopisteistä on, kolmannessa osiossa todettu, niin eiköhän sitä ole syytä tukea, varsinkin mitä tulee mahdollisuuden rahoittaa hankkeita myös esirin kautta. Eli verkkojen Eurooppa saisi mahdollisuuksia lisätä työpaikkoja ja myös vahvistaa kasvua. Minusta on erittäin tärkeää, että puututaan näihin puututtiin linkkeihin, kuten täällä todettiin, nämä missing links Täytyy miettiä myös Italian Slovenian välistä yhteyttä ja Korintian aluetta. Siellä on sellainen paradoksi, että on kaksi raideyhteyttä, jotka eivät ole kytköksissä kuitenkaan, eli ei ole logistiikkaa, eikä saatu rahoitusta myöskään Euroopasta. Tässä tarvitaan jatkuvuutta eri hankkeista, jotka joskus on käynnistetty, niin nyt jatkossa voitaisiin näitäkin väyliä tukea. On erittäin tärkeää miettiä myös sisävesiliikennettä, että sisävesiliikenteen satamia tuettaisiin. Siellä on varmasti hyviä mahdollisuuksia myös kehittää. Siksi kysyisinkin oikeastaan, milloin huomioidaan myös nämä matkailumahdollisuudet, koska niitä arvioidaan näillä reiteillä. Sielläkin on yhteyksiä kauppaliikenteeseen, tavaraliikenteeseen, mutta täytyy miettiä myös matkailun näkökulmasta. Ehkä tämäkin voisi olla vipu yritystoiminnassa myös esirin kautta. Kiitos. Danke sehr, jetzt Karima Deli. Kiitos, sitten Karima Deli. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Nidi tästä alustuksesta. Meillä on useita kysymyksiä. Ensinnäkin minä haluaisin, että puhutaan tästä suuresta, näistä suurista hankkeista, Torino-hankkeesta ja tämä Lion Torino väli. Meillä oli viime viikolla Ranska-Italia huippukokous ja Siinä hieman ikään kuin annettiin lähtölaukaus näille tälle tarjouskilpailulle. Kustannukset olisivat 8,4 miljardia euroa. Nämä, näiden varojen tulisi riittää töiden aloittamiseen. Mut, ja nyt on sanottu, että koska näitä että EU-rahoitus olisi 40 prosenttia rahoituksesta, niin nyt on kaavailtu, että rahoitus olisi, tai hinta olisikin yli 10 miljardia johtuen inflaatiosta ja näistä eri tarvikkeista, raaka-aineista. Minulla on kysymys komissiolle. Tämän tyyppiset hankkeet, niin saadaanko investoidulle varoille riittävästi lisäarvoa, osallistava demokratia, työllisyys ja niin edelleen kansalaiset mm, alueella siinä laaksossa, jonne tämä rakennetaan, niin eivät halua tätä hanketta. Lisäksi tämä liittyy siihen, että kuka saa tuet. Voitteko te taata meille, että te tulette valvomaan, miten eurooppalaista julkista rahoitusta käytetään, siten etteivät varat päädy vaikkapa eri mafiaryhmille, jotka käyttävät näitä rahoja omiin tarpeisiinsa. Lisäksi, Nidi, te sanoitte, että komissio on sitä mieltä, että huomenna on siirrettävä näitä varoja, joita ei käytetä. Miksi komissio ei nyt panosta näitä varoja niihin asioihin, joita eri jäsenvaltioissa tarvitaan? Se, että ylläpidetään olemassa olevia verkkoja, muun muassa junaverkkoja. Minä olen sitä mieltä, että jäsen valtiot eivät vielä ota vakavissaan tätä puolta. Ja komissio, johtuen muun muassa COP21, niin komission tulisi luoda suuri eurooppalainen hanke liittyen muun muassa olemassa olevien rautatieverkkojen huoltamiseen kunnossapitoon. Nyt puhun lisää COP21 sopimuksesta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä meidän ryhmämme vihreät ovat sitä mieltä, että ei enää tule käsitellä asioita fossiilisten polttoaineiden kautta. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä, kaikki sanoin näin. COP21 kokouksessa komissiokin puhuu näin, mutta haluaisin nyt tietää, että niissä todellakin mennään ekoliikkuvuuden suhteen ja kestävän kaupunkiliikkuvuuden suhteen, varsinkin liittyen näihin eri rahoitusohjelmiin, joita te esittelitte meille. Voiko komissio taata meille, että huomisen ekoliikkuvuus on mahdollisimman laajaa siten, että nähdään asiat laajemmin kuin pelkästään sähköautot, siten että on raitiovaunuja, polkupyöriä ja niin edelleen. Minulla on sitä mieltä, että näiden asioiden parissa on paljon työtä. Tämä kestävä kaupunkiliikkuvuus, ekoliikkuvuus, siten ettei käsitellä asiaa ainoastaan sähköautojen kautta. Mitkä, mikä on komission kanta innovatiivi, innovatiivisuuteen tällä alalla? Kiitos. Kiitos. Ja nyt Gisine Meisner. Niin, kiitos. Voin puhua suhteellisen lyhyesti. Muutama kysymys samasta, mistä Dominique Riquet puhui. Hän puhui hyvin diplomaattisesti, kuten ranskalainen Grand Seigneur. Minä Niin, minä olen suorapuheiden preussilainen nyt. Niin, kysymys. Minulla on se vaikutelma, että pitäisi tulla perinne siitä, että eh, verkkojen Euroopan välineestä otetaan rahaa muihin tarkoituksiin. Mutta sitten, että tulevina vuosina se pitäisi tulla muista paikoista se maa. Tästä mielestäni näytetään vaiettavan, eikä se mielestäni ole oikein. Koska FCssä meillä on hankkeet, jotka koskevat liikennettä, on myös monia muita, eikä me, emmekä me voi vaikuttaa FC:hen, joten ja tiedämmekin sen. Tietysti on hyvä, jos yleisesti tuetaan investointia Euroopassa, mutta minulla olisi parempi, että se tulisi liikkeen Euroopan verkkojen Euroopan välineeseen, kun se menee sitten liikenteeseen. Eli mikä tässä nyt tämä tilanne on? Onko tämä jatkuvasti näin vai tuleeko muutoksia siihen suuntaan, josta me täällä valiokunnassa haluaisimme? Ja toinen kysymys. Milloin olisi odotettavissa tai nähtävissä, että miten paljon jää käyttämättä hankkeessa rahaa. Siis on sanottu, että periaatteessa pitäisi antaa rahaa vain hankkeisiin, jotka voidaan äh, saattaa loppuun. Ovatko nämä palautuvat rahat nyt nähtävissä, että paljonko sitä voidaan siirtää muihin hankkeisiin? Sitten Van de Kamp. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Minulla olisi pari kysymystä komissiolle ja sinne tosin esitti jo sen ensimmäisen kysymykseni. Että se, että käytettäisiin, että ei menisi hukkaan, se on tärkeä periaate. Mutta se, mitä Kesinekin totesi, että meidän täytyy miettiä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Voitteko kertoa esimerkiksi summista tarkalleen, kuinka paljon uudelleen sijoitetaan muihin hankkeisiin? Sitten kysymys vielä Esirin ensimmäisistä kokemuksista. Esimerkiksi sisällisvesiliikenteessä ja raideliikenteessä, ajattelin nyt lähinnä niitä tässä, niin saadaanko Esiristä jotain rahaa myös siihen vai menikö kaikki tieliikenteeseen? Voidaanko sisävesiliikenteeseen tai raideliikenteeseen Esiristä saada rahaa? Tämä oli toinen kysymykseni. Danke sehr. Jetzt Werner Kuhn. Kiitoksia sitten Werner Kuhn. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minullakin ihan konkreettinen kysymys. Miten pitkällä on toteuttaminen näille trans-Euroopan käytäville? Ja sitten Junckerin suunnitelman äh, infrastruktuurihankkeet, miten niitä voita, on voitu edistää? Jos jostakin hankkeesta voitaisiin sanoa ihan konkreettisesti, mikä niiden äh, edistymisen vaihe on. Siis on puhuttu siitä, että tieliikenteestä saataisiin kuljetuksia vesiliikenteeseen. Tietysti energian kulutuksen kannalta se olisikin tärkeää, mutta oli yksi kohta silloin mukana. Liikennemelun erityisesti rautatie, raitioliikenteen melun vaikutusväestöön. Tässä tietysti tavaraliikenneraiteilla on erityisen tärkeässä asemassa. 1,6 miljardia euroa oli aikanaan neuvoteltu trilogissa. Nyt on sitten myöskin kansallisia toimenpiteitä, kuten Saksassa, että voidaan saada rautatiekalustoon muutoksia. Miten tämä sitten onnistuu eurooppalaisilla rahoitusvaroilla? Itse olen myöskin nyt vuorossa. Tietysti iloitsen siitä, että komissiokin ottaa huomioon, että nämä rajat osuuksilla on etusia, että Eurooppa kasvaa yhteen. Tästä on käyty pitkään keskustelua. Dick Shadow sai vähän, tai tästä on saatu vähän edistystä aikaan, vaikka on oltu vähän kovakalloisia. Mutta tiedämme esimerkiksi, että 90 vuoden jälkeen tämä päästötase teollisuuden ja liikenteen välillä on huonontunut 60 prosenttia, koska teollisuudessa on 38 prosenttia vähennystä ja liikenteessä sitten on kasvua väestössä. Sen vuoksi nämä varat täytyy käyttää niin, että saavutetaan myös ilmastotavoitteet. Konkreettisesti kaksi kysymystä. Berlin-Wroclaw-yhteys. Äh, Wroclaw on nyt kulttuuripääkaupunki. Ja nyt kuitenkin yhteys on suljettu. Tietysti kulttuuripääkaupunki, niin se liittyy eurooppalaiseen lisäarvoon. Onko tämä nyt sitten panostusta eurooppalaiseen identiteettiin? Ja sitten 50 kilometriä puuttuu sähköistystä. Kaikki puhuvat sähköisestä liikkuvuudesta. Saksan puolelta puuttuu 50 kilometriä. Mutta suuri osa raiteista ei ole sähköistetty. Näkyykö komissio nyt mahdollisuuksia, että se vakuuttaisi Saksan hallituksen siitä? Niin, odotan kyllä kärnästä. Niin, että vakuutettaisiin saksalaiset siitä, että miksi he eivät tee tätä, saatte rahaa. Tai Berliin svinouis Uisce, sama asia. Tämä lähentää maita ja se saadaan äh, näitä päästötavoitteita lähennettyä. Erfurt Nürnberg, sitten kansallinen projekti Saksassa. Siihenkin saadaan eurooppalaista rahaa, mutta vain sitten, jos siinä on myös eurooppalaista lisäarvoa. Leon, Leon Turin, Turin mainittiin jo. Leon Torino. Onko komissiolla mahdollisuus siinä sanoa, että tunnemme tunnelin kustannuksia, tiedämme, että se kestää ainakin 30 vuotta. Mutta jos nyt nämä reitit saneerataan, parannetaan, mikä tehokkuus, mitkä kustannukset on ja mikä sitten on nopeusero? Voitteko vaikuttaa tähän? Teettekö tällaisia asioita ja miten ne sitten reagoivat? Koska täytyy olla varovaisia. Minun vakaumukseni on, että liikennealalla suuret hankkeet, hankkeet eivät liity liikenteeseen. Kyse on rakennusloppareista ja pankkiloppareista, mutta mikä vaikutelma teillä on ja mitä teette? Ja voimme auttaa parlamenttina teitä, että taistelemme eurooppalaisen lisäarvon puolesta ja tietysti otamme huomioon ilmastonmuutoksia ja yritämme torjua sitä. Tässä kysymykset ja nyt teillä on mahdollisuus vastata niihin yksityiskohtaisesti. Thank you for, for these many, uh, questions. Kiitos näistä useista kysymyksistä. Nämä osoittavat uh, tätä teidän jatkuvaa mielenkiintoa tätä tärkeää välinettä kohtaan. Piiperille minun on sanottava, että valitettavasti en ole nähnyt ensimmäistä saati toista kirjettä, jotka on lähetetty komission jäsenelle, olkaa ystävällinen ja lähettäkää minulle tämä kirje suoraan. Minä pidän huolen siitä, että saatte vastauksen. Valitettavasti en todellakaan ole nähnyt tätä kirjettä. Ja me tulemme todellakin vastaamaan tähän kirjeeseen tästä rahoitusyhtälöstä kokonaisuudessaan. Verkkojen Euroopan väline on suuri menestys ja selkeästikään koskaan ei tule olemaan riittävästi eurooppalaisia, eurooppalaista rahoitusta näille hankkeille. Mikäli teitä on johdettu harhaan sen suhteen, että rahoitusta on riittävästi, niin tämä ei todellakaan ole todellisuutta. Me todellakin taistelemme kynsin hampain, jotta tämä väline saisi lisää rahoitusta. Tämä väline todellakin toimii, se toimii myös kohesiomaille. Koskaan historiassa ei ole käytetty rahoitusta niin nopeasti, eikä ole viety läpi kohesiomaissa mm, projektihallinta yhtä onnistuneesti kuin tämän välineen avulla. Nämä kohdaisimmat ovat todellakin hyötyneet tästä välineestä erittäin paljon. Tämä on asia, joka on pidettävä mielessä nimenomaan kun mietitään monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arviointia. Ja tämä varojen kierrätys, use it or lose it, niin tätä ei voida pitää uutena rahoituksena. Riker on täysin oikeassa, mutta tämä sääntö, että näitä, tätä sääntöä käytetään ensimmäistä kertaa tänä vuonna, niin tämä toivon mukaan mahdollistaa sen, että voidaan parantaa, vahvistaa ja lisätä käytettävissä olevaa kokonaisbudjettia ensi vuoden hankkeisiin. Me tulemme olemaan erittäin tiukkoja sen suhteen, että me käytämme kaikkia niitä voimavaroja, me on, katsomme, että missä näitä hankkeita todellakin missä hankkeiden rahan käyttäminen. Ja mitä tulee näihin tukiin, jotta liikennehankkeet voivat olla houkuttelevampia yksityisille investoijille siten, että ne saavat mahdollisimman paljon näkyvyyttä, ja ne saavat mahdollisimman paljon jäsenvaroja käyttöön, niin tämä on todellinen haaste ja tämä on asia, jota tulemme käsittelemään teidän kanssa. Ajatus ei ole sitä, että kaikki nämä hankkeet rahoitettaisiin Eserin kautta, vaan ajatus on se, että Eseriä käytetään mahdollisimman paljon liikennehankkeisiin – mutta koska ne ovat korkean riskin hankkeita, niin tuen muodossa annettava rahoitus lisää näiden hankkeiden houkuttelevuutta. Rikeenpyyntö. Me tulemme tekemään, me tulemme asettamaan saataville ne listan sellaisista hankkeista, joiden avulla voidaan Eli äh, nämä rahoitushankkeet, jotka ovat saaneet erittäin suuria tukia. Eräs esimerkki on sellainen, jonka hän tuntee hyvin, eli tämä Kalen satamahanke. Horisontaaliset prioriteetit, tämä on asia, joka nousi myös esille. Tämä osoittaa myös, kuinka tämä on sellainen asia, jota tulisi parantaa siten, että hankkeet ovat innovatiivisempia kaiken eri liikkumisen muotojen suhteen. Ja me haluamme todellakin ottaa tällaisia hankkeita mukaan. Me tulemme nyt esittelemään teille ne hankkeet touko-kesäkuussa, ja näiden hankkeiden ydin on erittäin mielenkiintoinen hankekokonaisuus, eri liikkuvuuteen, kaupunkiliikkuvuuteen liittyviä hankkeita, joita ei voida kaikkea tietenkään rahoittaa johtuen rahoituksen rajallisuudesta. Me tulemme viemään tällaisia hankkeita eteenpäin. Ei ainoastaan niissä hakemuksissa, joille, joita annetaan tänä vuonna, vaan myös ensi vuoden hakemuksiin liittyen. Nämä liitteet liitteitä ei voi muuttaa, mutta meidän on kuitenkin tehtävä voitavamme tämän asetuksen puitteissa. Ja mitä tulee tähän kokonaisvaltaiseen verkkoon, niin meillä on vielä erittäin paljon joustavuutta, joten tässä tullaan katsomaan näitä Missing Links-hankkeita, puuttuvat yhteydet-hankkeita – ne tulevat olemaan meillä painopisteenä. Ja ne ovat täysin linjassa myös niiden määrin kanssa, joita liitteessä on nostettu esille. Telmonten kysymys liittyen vaikutukseen matkailuun suuremmassa mittakaavassa. Hän otti matkailun esimerkiksi ne hankkeet, jotka meille annetaan joita meille ehdotetaan, niin niissä on nämä eri hyödyt arvioituna liittyen alueellisen talouteen, talouden kehityksen ja myös matkailu on eräs tärkeistä asioista, joita tässä arvioidaan. Lion Torino-hanke oli sellainen, että sillä oltiin myös kiinnostuneita. Lion Torino rahoitus on teille tuttu aihe ja se on seurausta tästä asetuksesta. Nyt on korva merkitty ja käytetty 800 miljoonaa euroa. Lion Torino on sellainen hanke, että se kiinnostaa niin paljon teitä ja muita, että tämä on kenties kaikkein tarkastetuin hanke kautta aikojen. Joten valvontaa kaikissa eri mahdollisissa muodoissa kyllä harjoitetaan ja viedään läpi. Tässä katsotaan näitä kustannuksia, ovatko ne liiallisia. Tähän mennessä tätä ei ole ilmennyt, mutta me katsomme myös niitä varoja, katsomme, mitä tehdä niille varoille, joita ei käytetäkään tässä hankkeessa. Tämän tyyppiset suuret infrastruktuurihankkeet ovat sellaisia, jotka mahdollistavat nimenomaan tämän varojen kierrätyksen muihin prioriteetteihin, joten ainakin osa niistä varoista, joita Deli odottaa, niin tullaan ottamaan käyttöön. Niitä otetaan käyttöön myös sellaista hankkeesta kuin Lion Torino hankkeesta. Ja mitä tulee ylläpitoon, niin se ei ole mahdollista tämän asetuksen puitteissa, mikäli tätä liikenneverkkojen ylläpitoa haluaa harjoittaa, niin verkon Euroopan välinen puitteissa se ei onnistu. Aluepolitiikan kollegat työskentelevät sen pariin, että voitaisiin käyttää näitä rahoitusvälineitä niin sisä vesiliikenneväylien kuin rautatieverkkojen käyttöä tuottaisiin. Täällä on peräänkuulutettu sisävesiliikennettä ja nämä koordinaattorien esiin nostamat aiheet ovat sellaisia, jotka auttavat meitä meidän työssämme eteenpäin ja tuovat varmasti hyviä ehdotuksille tulevaisuudessa. Vaihtoehtoiset polttoaineet, tämä on erittäin tärkeää. Mikäli enemmän varoja olisi käytettävissä, me voisimme rahoittaa vielä enemmän sellaisia erilaisia energiaratkaisuja liikenne, eri liikennöintivälineisiin, eri polttoaineita, jo, ja voisimme kehittää edelleen hiilivapaampia ja hiilivapaita liikennöinti ja liikennevälineitä. Komission jäsen tulee puhumaan teidän kanssa liikenteen vähähiilisyydestä. Ja tähän liittyy myös tämä infrastruktuuri. Siitä on tehtävä puhtaampaa. Tämä tulee olemaan eräs niistä aiheista, joita komission jäsen tulee käsittelemään teidän kanssa TNT-päivillä. Tämä tulee olemaan eräs painopisteistä nyt tänä vuonna Rotterdamissa. Esille liittyen vastatakseni vielä Maisnerille niin liikenne on Esrin puitteissa ollut menestys. Ja mielestäni on väärin sanoa, että me olemme ikään kuin äh, suutareita ilman kenkiä Esirissä. Useita hankkeita on alustettu puitteissa ja maksimimäärä sektorille, ja, ja maksimimäärän varoja on varattu jo sektorille. Ja jotta tämä on kestävää, niin me tarvitsemme myös enemmän tukia, jotta voidaan paikata niitä vaikeita painopistehankkeita, jotta niitä voidaan rahoittaa esimerkiksi puitteissa. Minä en näitä esirin valintakriteerejä voi enää muuttaa. Me hävisimme tämän taistelun. Me pyrimme saadaan näitä TNT-valintakriteerejä esiriin. Tätä ei loppujen lopuksi hyväksytty. Mutta se, mitä me voimme tehdä, on se, että me pyrimme yhdessä koordinaattorien kanssa Euroopan investointipankin kanssa viemään eteenpäin sellaisia hankkeita, jotka ovat meille prioriteetteja. Ja minä voin sanoa että me teemme työtä erittäin systemaattisesti kaikkien väylien suhteen siten, että meillä on prioriteettihankkeita, joita rahoitetaan todellakin Esirin kautta. Mitä tulee meluun, herra kun, niin meillä on näissä tulevissa hankkeissa varattu 30 miljoonaa rautatiemeluun ja toivottavasti lisää varoja tulvina vuosina, mutta tässä ei tule käyttää ainoastaan Euroopan varoja. Jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet erittäin kunnianhimoisia toimenpiteitä, jotka nyt kantavat jo hedelmää. Ja viime vuoden lopulla me teimme selkeäksi, mikä on meidän lähestymistapamme, se, että nämä, eli annetaan mandaatti sille, että kaikki olemassa olevat veturit varustetaan komposiittijarroilla, jotta tämä meluongelma saadaan hoidettua. Tämä on erittäin akuutti ongelma monissa Euroopan maissa. Tämä on tekninen ehdotus. Ja tämä on tärkeä ulottuvuus tätä yhteensopivuutta. Ja neljäs rautatiepaketti, jonka te juuri äänestitte, niin se tekee mahdolliseksi sen, että jälkiasennuksena kaikkien vetureihin asennetaan komposittijarrut. Tämä mahdollistaa sen, että jotkut maat ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin sen suhteen, että kielletään jotkut veturit jossa ei ole jälkiasennettu näitä jarruja, niin, heidän, niin näiden vetureiden käyttö kierretään, kielletään. Mm. puuttuvat yhteydet, puheenjohtaja, niin me perehdymme, miten me voimme edetä asian suhteen. Me käytämme hyväksymme myös parlamentin tekemiä tutkimuksia. Minä toivon, että kesäkuussa TNT-päivillä me voimme käsitellä näistä, käsitellä näitä arvioituja puuttuvia yhteyksiä. Ja minä olen hyvin toiveikas sen suhteen, että me voimme todellakin kohdentaa ö, ohjelmatarjouksia, hankkeita sen suhteen, että me voisimme todellakin poistaa nämä puuttuvat palat. Äh, die Antworten auch, aber eine Frage habe ich. Kiitos vastauksesta, mutta yksi kysymys vielä suurhankkeet. Kyse ei ole liian Torinosta. Voisin ihan toisenkin tunnelin mainita. Minua kiinnostaa se, että onko tarkasteltu vaihtoehtoja, jos Lion Turino rakennetaan 12 miljardia. Ja Transkan tilintarkastustuomioistuin mukaan 26, ja sitten nämä osavaltiot sanovat, että voidaan rahoittaa vain 40 prosenttia EU-sta. Jos näin on, Leon Torino rahoitetaan, mutta ei mitään muuta. Näinhän te ette sanoa, mutta muille hankkeille ei ole rahaa. Saksassa kokemus 10 miljardia Stuttgartiin muutama minuutti säästetään, sitten sinne Wroclawiin ei ole rahaa. Vielä konkreettisesti, onko teillä tarkasteltu vaihtoehtoja Leon Torino olemassa olevat reitit tai Semrekon koaltunneli sen Pannonien Alangon läpi? mikä on kustannustehokkuus, miten nopeasti se menee. Onko tarkasteltu vaihtoehtoja? Ja sanotaan sitten osavaltioille, että ok, jos teette tämän viiden vuoden päästä valmis, 10 minuuttia hitaampi kuin että 30 vuotta odotellaan ja sitten, että on ehkä 10 minuuttia säästetty. Tehdäänkö tällaista? Ja mitä vaikutusmahdollisuuksia teillä on? Ja mikä on sitten jäsenvaltioiden reaktio, jos tällaista tulee? Thank you. Kiitos. Mielestäni vaihtoehtoja on kyllä mietitty, kun ehdotuksia tehtiin nykyisessä verkkojen Eurooppa-asetuksessa TNT-verkossa. Totta kai tämä on koko ajan työn alla. Jos nämä suurhankkeet kehittyvät odotettuun suuntaan, niin me kyllä varmistamme sen, että ne myös rahoitetaan 40 prosentin tasolla, kuten olemme luvanneet. Näin se on selvästi tuotu julki myös verkkojen Euroopan asetuksessa. Jos sitten olisi niin, että tämä ei menisi kuten on haluttu, jos tulee viipeitä tai jotain muuta ongelmaa, niin totta kai reaaliaikaisesti me mukautamme myös käytettävissä olevaa rahoitusta ja tehdään ne eri johtopäätökset. Tätä työtä kuvaillaan ja jäsennetään kunkin koordinaattorin työohjelmassa. Nehän ovat koko ajan työn alla. Niiden pitäisi tavallaan kuvailla myös, mitä liikehdintää on rahoituksen ja hankkeiden välillä. Eli me olemme ehdottomasti sitoutuneet siihen, että työsuunnitelmat pysyvät elossa ja niitä päivitetään. Ja näissä asiakirjoissa meillä on mahdollisuus myös tehdä mukautuksia toiminnassa, jos tarvetta on. Toki puheenjohtaja keskusteluja käydään myös, kun kattavammin seuraavaa kautta valmistellaan rahoituksessa, koska siellä on iso joukko uusia valintoja edessä. Eli minne rahat pannaan, minkälaista rahaa. Sitten teemme omat ehdotuksemme. Kiitos. Ja, Kiitos vielä kysymyksistä, vastauksista ja alustuksesta. Joten tämän kohdan käsittely on päättynyt ja tullaan seuraavaan sosiaalinen polkumyönti EU-ssa. Lausunto työllisyysvaliokunnalle. Valmistelija Jens Niisel saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä aion nyt lyhyesti kertoa tilanteesta tässä lausunnossa, joka annetaan työllisyysvaliokunnalla. Se on toimivaltainen valiokunta. Sen verran toteaisin myös, että totta kai meillä on yksinomainen tai jaettu toimivalta, tietääkseni kuudella alueella, jos oikein olen laskenut. Eli niitä asioita myös käsitellään täysistunnossa. Meillä on ollut varjoesittelyiden kanssa kaksi tapaamista. 236 tarkistusta on tullut. Juuri nyt olemme keskustelemassa 18 kompromissitarkistuksesta varjoesittelijöiden kesken. Ajattelisin, että viimeinen kokous olisi, viimeinen kokous olisi huomenna varjoesittelijöiden kanssa. Minä olen lähtenyt aina siitä, kuten alussakin olen todennut, että tärkeää tässä on, että täytäntöön pannaan nykyiset säännöt kaikissa jäsenvaltioissa – ja toiseksi hoidetaan myös valvontakunnolla. Ennen kuin menen tässä itse lausuntoon ja eri kohtiin lausunnossa, jotka haluan täällä tuoda esille, niin sen verran toteaisin vielä, että minä olen huomannut keskustelun kuluessa, että Uh, usein puhutaan vähän toistemme ohi eri asioista, kun puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä. Annanpa esimerkin omalta alueeltani Pohjois-Ruotsista, Norjan naapurissa. Meillä on ollut vapaa liikkuvuus tuomaan kanssa. Ei mitään passi tarkastusta 50 vuoteen oikeastaan. Palkkatilanne, sosiaaliset ehdot ovat paljon paremmat Norjassa kuin Ruotsissa. Eli niin on käynyt nyt, että esimerkiksi minun johtamassani kunnassa, missä kaupunkinjohtaja oli sairaanhoitaja, jotka menivät Norjaan ja tekivät työtä siellä. Ja aika hankala oli saada sitten työvoimaa tiettynä aikoina. Se on osa, osa vapaa liikkuvuutta. Ihmiset voivat ylittää rajan, mennä töihin toiseen maahan. Ja ihan oikein niin. Mutta tapasin myös kaupungissani rakennusmestarin Pohjois-Ruotsissa, joka tuli tyköni. Ja hän oli Norjan ammattiliitot pakottaneet häntä nostamaan palkkoja, hän sanoi. Totta kai kyse on toisesta maasta ja työstä siellä – mutta ehkä sitten paljon palkat toisessa maassa. Ei tietenkään tällaista voi tehdä. Se on sosiaalista polkumyyntiä. Totta kai. Ja Norjassa yritys harjoittaa sitten epäreilua kilpailua, kun sosiaalisia kustannuksia leikataan. Ei se ole reilua kilpailua se. Selitin hänelle, että hän harjoittaa oikeastaan palkkapolitiikallaan sosiaalista polkumyyntiä. Tämähän paljon yhdistää meitä. Sosiaalipolkumyynti, reilu kilpailu, oikeastaan ovat kolikon kaksi puolta. Me haluamme reilua kilpailua. Jos on säännöt yhdessä maassa, niin sitten toisessakin maassa niitä pitää noudattaa. Sanon tämä myös siitä syystä, että on tärkeää huomata, että meillä on myös kansallista kilpailua näissä sosiaalisissa kysymyksissä. Palkan muodostus tapahtuu kansallisesti. Tavallaan meillä on 28 eri työmarkkinaa. Ja se pitää jotenkin hallita, kuten olemmekin yrittäneet. Esimerkiksi niin, että meillä on lähetettyä työntekijöitä varten säännöt Euroopassa. Liikenneala sitten se on erityisen vaikeaa, koska se määritelmänomaisesti on rajat ylittävää. Siksi se on erityisen hankalaa. Mutta sielläkin meillä on yhteisiä sääntöjä. Edelleen on niin, ainakin minun käsitykseni mukaan, että meidän pitäisi ensin voimassa olevat säännöt noudattaa, valvontaa, valvoa sitä, se on tärkeintä, mutta yleisestikin sanoisin kuitenkin, että tässä on tiettyjä yhteyksiä olemassa – kun ajatellaan matkustajien turvallisuutta, ihmisten turvallisuutta teillä tai sitten työoloja ja ehtoja. On siellä yhteys olemassa. Mitä tulee niin yksittäisiin kohtiin lausunnossa, niin on myös niin, että tieliikenne sisältää sääntöjä kaputaan sisääntöjä, joita kaikkien on noudatettava. Ja on ehkä syytä, kun niitä sääntöjä on niin helppo rikkoa näin aikoina. Ja aika hankalaa valvoa ja tarkastaa myös näitä kapotaasisääntöjä. Niin tässä ehdotuksessa mainitaan, että pitäisi tällaista valvontaa harjoittaa, että olisi helpompi noudattaa ja helpompi valvoa sääntöjä. Ja meillähän on tämä kompidirektiivikin, joka yrittää estää sen, että kierretään kapotaasisääntöjä. Tämä täytyy taata, että se toteutuu. Varmasti kaikki voivat tällaista valvontaa tukea. Sitten on olemassa lausunnossa ajatuksia valvonnan kohentamisesta. Kun meillä on uutta tekniikkaa, digitaalisia piirtureita, jota hyödynnettäisiin, digitalisointi ei tarkoita, että tulee enemmän tai vähemmän hallinnointia. Se vain helpottaa myös yritysten ja viranomaisten toimintaa, kun viranomaiset valvovat. Siksi on ihan kohtuullista, että se koskee kaikkia kaupallista liikennettä, ettei poikkeuksia ole. Mutta ei tietenkään lisää saa tulla hallintoa. Mutta digitaalinen tekniikka sinällään helpottaa jo hallinnointia. Tärkeää on myös, kun meillä on olemassa ilmailuvaltainen strategia, että korostetaan tarvetta taata sitova täytäntöönpano, kun on kyse kansallisesta lainsäädännöstä lentoyhtiöiden kohdalla, mutta jotka toimivat eurooppalaisesti, missä pääasiallinen toiminta tapahtuu, mikä on kotipaikka. Sen täytyy olla selkeämpää. Senkin olen ottanut mukaan lausuntoon. Siellä on joukko muitakin kysymyksiä, joita olen käsitellyt, ja mekin olemme niitä käsitelleet. Minä olen pyrkinyt siihen, että kuunneltaisiin poliittisia ryhmiä, heidän ehdotuksiaan, että löydettäisiin enemmistöjä – kaikki ei saa ihan kaikkia haluamaansa lausuntoon. Yksikään poliittinen ryhmä, en minäkään. Toivon kuitenkin, että saadaan kasattu aikaan lausunto, joka lähettää selkeän viestin sikäli, että liikennevaliokunta toteaa, että tämä on tärkeää. Sanomme kyllä reilulle kilpailulle ja ei sosiaaliselle polkumyynnille. Vielen Dank. Und jetzt Markus Pieper. Kiitos seuraavaksi Markus Pieper. Niin, kiitos puheenjohtaja, kiitos myös valmistelijalle. Ennen kaikkea hyvästä valmiudesta yhteistyöhön. Muutama viikko sitten meillä oli tapaaminen äh, rekkakuskien kanssa, joita sosiaalinen polkumyynti koskee kovasti. Siellä oli muitakin jäseniä mukana. vaadittiin korkeampia, parempia vähimmäistandardeja. Vaadittiin niitä muun muassa ajoja lepoajoille. Kaikki on ihan ok. Mutta tuli sellainen ongelma esille, että ongelma ei ole sinänsä vähimmäistandardit, vaan valvonta. Valvonta jäsenvaltioissa, sen toteuttaminen jäsenvaltioissa. Ja jos se ei toimi, niin sitten voidaan asettaa miten tahansa korkeat vähimmäistandardit Euroopassa, mutta ei se mitään hyödytä. Kaikki liikenteenharjoittajat eivät suinkaan käytä hyväkseen tai käytä väärin rekkakuskeja. Siis on myös hyviä esimerkkejä. Kaikki toimii kuljettajien ammattiyhdistysten kanssa. Hyviä sopimusmalleja kehitellään. Ei siis kaikkia pidä niputtaa yhteen, mutta sellaista väärinkäytöksiä kuitenkin on. Ja kun tällä asialla on eurooppalainen ulontuvuus, niin tarvitaan eurooppalaisia ajatuksia jotta säännöt voisivat, sääntöjä noudatettaisiin. Itse lausunnosta Pidämme erityisen hyvänä, että liikennevaliokunta pitäytyy omassa toimivallassaan, että työllisyysvaliokunta ei sekaannu liikenneasioihin, asioihin, jotka ovat puhtaasti liikenneasioita. Tässä olemme valmistelleet valiokunnan puheenjohtajan kanssa menossa oikeaan suuntaan. Mitä tulee konkreettisiin sisältöihin, haluaisin vielä painottaa mutta että valmistelija on ottanut mukaan näihin kompromisseihin monia meidänkin ehdotuksiamme. Ja olen luottavainen siihen, että lopulta saadaan lausunto, joka saa suuren enemmistön taakseen. 18 kompromissia siis on. Saatiin uusiakin eilen, huomenna on tapaaminen ja jostakin pitää vielä sopia. Meillä on kuitenkin selvää, että komissio tarvitsee uusia valvonta, tai anteeksi, komissiolle ei voida antaa uusia valvontavaltuuksia. Siinä herätettäisiin vääriä odotuksia, joita sitten eurooppalaisilla vastuulla ei voitaisiin toteuttaa. Eli läheisyysperiaatetta, subsidiariteettia vaadimme, jäsenvaltioiden täytyy valvoa ja toteuttaa. Komissio voi kyllä koordinoida enemmän, on asioita, joissa voidaan pureutua ongelmiin, ja komissio voi siellä kehittää ratkaisuehdotuksia, siis vahvempi koordinaatio komissiossa on kyllä ihan vaadittava asia. Samansuuntaisesti. Se, että että olisi uusi tieliikennevirasto, niin ei sille voida kehittää ratkaisuehdotuksia tai valvontavaltuuksia. Me hylkäämme tieliikenneviraston. Siitä emme keskustelu. Se on sellainen asia, joka voidaan myöhemmin tar- tarkastella sitä asiaa. Ehkä muissa asioissa, mutta sosiaalisen polkuminen tai sosiaalinen lainsäädännön toteuttamisessa, niin sellainen virasto ei kävisi siihen. Kun tästä maahuolinta asetuksesta tuli paljon öö, kinaa, niin hyvä, että sitä on luovuttu Kompromisseissa on otettu huomioon ryhmämme ehdotukset, joten olen äh, hyvällä mielellä tästä, että saadaan hyvä lausunto lopulta aikaa. Kiitos. Sitten Robert Thiel. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös puhua näistä Jens Nilssonin alustamista asioista. Tämä oli demokraattinen toimenpide. Varjostelijoiden kannat otettiin hyvin huomioon, ei valituksia tämän suhteen. Me saamme parannuksia aikaiseksi, kuten kompromissi kolme. Tässä on, tämä liittyy näihin protektionistisiin toimiin, joita käytetään perusteetta. Mutta myös näiden keskustelujen jälkeen varjoesittelijöiden kesken, niin me seuraamme enemmän tätä työllisyysvaliokunnan ajatusmallia ennemmin kuin sitä, että käsittelisimme vaikkapa sisämarkkinoiden liikenteen kannalta raide, tie, ilma, liikenne ovat hyvin erilaisia ja joskus näitä asioita ajatellaan ainoastaan yhden mallin kautta. Nuoret ihmiset ja naiset – Heitä tulisi rohkaista työllistymään liikennealoille. On monia nuoria työttömiä. Heillä on eri ehdollisuuksia liittyen siihen, kuinka työmarkkinoille päästään. Miten pitäisi rohkaista ihmisiä työmarkkinoille Välimeren maissa, jossa työttömyys on erittäin korkealla? Mielestäni on reilua, että tällaisia käytetään tällaisia lauseita ja mielestäni nämä on poistettava nämä kohdat, jotta saadaan poistettua nuorisotyöttömyyttä, niin lainsäädäntö on muutettava näissä maissa. Mielestäni tämä on isompi asia kuin ainoastaan muutama lause kompromississa. Ja tämä musta lista, että poistetaan tietyt yritykset alalta, niin mielestäni meidän ei tulisi toimia näin sisämarkkina-alueella – Lisäksi on nämä postilaatik- pöytälaatikofirmaat liikennealoilla, samoin tämä tiettyjen maiden lipun alla purjehtiminen. Eli on asioita, jotka ovat laillisia, vaikka se ei ole oikea tapa toimia. Kompromissi kahdeksassa sanotaan, että liiketoimien tulee olla väliaikaisia sellaisissa maissa, joissa, joihin, joissa yritys ei pidä päämajansa. Ja mielestäni tässä mennään eri suuntaan. Ja ja Ja lisäksi nämä eri yhtiöt, jotka siirtyvät no, Nulatsin, niin no, me koulutamme näitä verovaroja omissa kotimaissamme ja he sitten siirtyvät toimimaan, mihin siirtyvät. Se on sisämarkkinoiden toimintaa paikallisten paikallisten avustajien kanssa, niin minä harrastan sosiaalista polkumyyntiä – kuten bulgarenkin kollegat. He tekevät samaa työtä, he auttavat minua, kun vaikkapa Tanskan avustajat avustavat. Ja tämä on syrjintää, mutta tästä ei puhuta mitään. Tässä on valtava hintaero näiden avustajien palk- suhteen. Tämä on sosiaalista polkumyyntiä. Tässä ei nähdä metsäpuolta. Hyvät kollegat, on erittäin lähellä, että me menetä koko metsää. Pavel Telitska. Kiitos, että Pavel Telitska. And, uh, thank you also <clears throat> to you, Ms. Kiitos myös Jens Nilssonille. Minäkin vahvistaisin sen, että keskustelu on ollut avointa, valmistelija on, on ollut valmiina hyväksymään myös varjoesittelyiden ajatuksia Totta kai erimielisyyttä on joissakin kysymyksissä. Valmistelijalla on totta kai täysi oikeus olla huomioimatta ne, jos on sitä mieltä, että ne eivät vastaa hänen käsitystään. Mutta vähän sen pohjalta, mitä herra Nilssonkin jo totesi, toteasin, että meidän pitäisi saada hyvä enemmistö lausunnon taakse ja hän on valmis myös tähän itse jotain tässä vielä on kuitenkin tehtävä. Minä ottaisin esille muutaman vähän tärkeämmän seikan tai yksityiskohdankin, kun huomenna varjot tapaavat. Ehkä olisi epäreilua mennä niihin täällä ennen kuin esitän ne varjojen kokouksessa. No ensinnäkin en ole sitä mieltä, että ihan oikea tasapainoa ole löytynyt, kun ajatellaan sosiaalista työllisyyspuolta ja toisaalta markkinapuolta. Muotoilut on mietitty kyllä ja tavoite siellä on, eli reilu kilpailu ja niin edelleen on pyritty huomioimaan, mutta kun sitten siihen paneudutaan, niin on oltava kyllä samaa mieltä kollegan kanssa, joka totesi, että ehkä pitäisi pitääkin enemmän Tranin linjasta ja tässä on menty vähän Emplin reviirille, mutta kyllä tämä varmaan voidaan vielä hoitaa, osin ainakin. On aivan selvää, että kukaan ei täällä puolusta sosiaalista polkumyyntiä, kuten Jens totesi, että sitä voidaan määritellä vähän eri tavoin. Ehkä huomenna pitää siihen keskittyä vain sen varmistamiseksi, että puhutaan nimenomaan sosiaalisesta polkumyynnistä, eikä vain tietyistä objektiivisista eroista tai mitä kilpailuetua mistäkin saadaan. Tämäkin on osa sisämarkkinoita. Kolmanneksi korostaisin sitä, että joissakin kohdissa, kuten Robert Sille vähän jo alustikin, mennään pidemmälle kuin pitäisi olla EUn toimivallassa. En nyt toista, mitä täällä jo todettiin, mutta tämä nyt liittyy lähinnä kompromissi kuutoseen. Siinä verotaan komissioon ja jäsenvaltioiden selvittäisivät liikenteen alalla sosiaalista polkumyyntiä, joka on pahentunut entisestään ja niin päin pois, niin että olisi pakotteita, eurooppalaisia sääntöjä, että voidaan tätä torjua niin päin pois ja niin edelleen. Kyllä tässä menevät kyllä vähän puurot ja välit sekaisin, kun ajatellaan EUn ja jäsenvaltioiden toimivaltaa. Minulle tämä kaikkein ongelmallisin kompromissitarkistus koko luonnoksessa. Olisin kiitollinen, jos sitä voitaisiin vähän viilata huomenna. Varjotkin ovat kovin erimielisiä tässä. Ei ehkä enemmistö löydy tämän taakse. No, on siellä jotain sellaista, jota voidaan miettiä vielä. Kun puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä, niin ei se tarkoita sitä, että kaikilla pitää olla ihan yhtäläiset oikeudet, työehdot ja niin päin pois ja niin edelleen. Nilssonin kanssa olimme samaa mieltä viime kokouksessa, että pitää olla yhtäläiset toimintaedellytykset, yhteiset oikeudelliset puitteet, yhtäläiset mahdollisuudet. Se on punaisena lankana tavallaan tekstissä myös. Mutta ehkä se oli vielä luonnoksessa ihan kohdalla Lopuksi vielä puheenjohtaja. Siellä on kyllä vielä asioita, jotka eivät kuulu ehkä koko valiokunnalle, vaan varjoille, ja siitä on syytä miettiä sitten varjojen kokouksessa. Varmasti maalio häämöttää, varmasti siellä on pari ongelmallista kompromissitarkistusta, joita on vielä syytä viilata, ja eiköhän se täytyy nähdä myös sitten tekstin tasolla. Minä kyllä vielä toivon, että saadaan aikaan teksti, joka saa mahdollisimman suuren enemmistön huomenna varjokokouksessa. Kiitos sitten Katarina Konechna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistelijalle lausunnosta. Tiedän, että on vaikea kirjoittaa lausunto näin herkästä aiheesta. Otetaan huomioon nykytilanne parlamentissa ja miten saadaan lähennettyä näitä tarkistuksia. Mutta lähden siitä, että puolustatte omaa tekstiä, koska ei tässä ole epäilyksille sijaa, vain faktoille. Ja uskon, että on tärkeää, että matkustajan turvallisuus ja työolot ovat olennainen osa liikennealaa. Ja jos tänne lisätään sellaisia muotoiluja kuten mei, Verbi englanniksi, niin se on haitallista. Täytyy olla yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Eikä sitä mielestäni vaarateta äh, turvallisuussäännöillä. Haluaisin kuitenkin varoittaa, että ei ole liian yksinkertaista vielä. 2014 1,9 miljoonaa työntekijää lähetettiin ulkomaille. Ja usein he olivat liikennealan työntekijöitä. 10 prosentin kasvua siis. Siis työnantaja vaatii, että työskentelee ulkomailla. Saavat saman palkan kuin paikalliset. Jos tekee samaa työtä eri palkalla eri maassa, niin ei se ole reilua. Ei se ole lain ulkopuolella, mutta kuitenkin samasta työstä maksetaan eri tavalla ja arvotetaan sitä eri tavalla, jos on lähetetty työntekijä. Siis on aivan automaattisesti olla sosiaalista polkumyyntiä, on sekin totta, mutta jos alhaisia palkkoja yritetään nyt kilpailukyvyn nimissä pitää yllä kaikin keinoin, niin se on kyllä EUn tavoitteiden vastaista. Olen kovin tyytyväinen, että vaaditte sitä, että otetaan käyttöön modernia tekniikkaa, jotta valvontaa voidaan liikennealueella parantaa. Mahdollistaa se, että työaikoja seurataan paremmin ja että varmistetaan, että olemassa oleva lainsäädäntö toteutetaan. Tuen tätä kaikkea. Kaikki varmaankin haluamme, että kuljettajat ovat hyvin levänneitä. Se on tieliikenneturvallisuuden mukaista. Toivon, että huomisen varjoesittelyn kokouksessa voimme näistä asioista vielä puhua kerran ja että voidaan pitää siellä mukana nämä hyvät panokset tähän lausuntoon. Danke sehr, jetzt Karima Delli. Sitten Karima Delli. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle näistä kompromissiehdotuksista tähän lausuntoon. Minä olisin kiinnittää huomionne siihen, että vaikka Juncker on sitä mieltä, että tämä on viimeisen mahdollisuuden komissio, niin me emme saa epäonnistua tässä sosiaalisen polkumyynnin asiassa. Miksi? No, kutsuiko tätä sosiaaliseksi polkumyynniseksi vai työntekijöiden hyvin käytöksi, niin kyseessä on myrkky, joka, josta koko Eurooppa kärsii. Me emme ole tehneet riittävästi ja meidän kansalaiset eivät enää luota Eurooppaan. Euroopan pitäisi suojella heitä ja pitäisi suojella myös palkansaajia. Se on ensimmäinen asia. Toinen asia, muistuttaisin, että me olemme melko lailla katastrofaalisessa tilanteessa, kun katsotaan palkkoja. Kaikki ovat laskemaan päin. Ja lisäksi työterveys ja turvallisuus, olosuhteet ovat erittäin huonot. Tämä on inhimillinen katastrofi. Ihmiset voivat erittäin huonosti ja minä haluaisin kiinnittää huomionne joihinkin kun rekkakuskeihin, joillain on pakko levätä, yöpyä omassa nupissaan kaukana perheestään jo monien viikkojen ajan. Jotkut sanovat, että tämä johtuu, riippuu lainsäädännöstä, mutta Siili otti esiin hyvän esimerkin, kun hän puhui MEPien palkoista. Meillä on kaikilla sama palkka, koska me halusimme yhteensovittaa, koska ennen italialaiset ovat enemmän kuin me. Nyt asia on yhteensovitettu. Kyse on rohkeudesta. Toinen asia. Me tarvitsemme vähittäisvaatimuksia sosiaalisesti siten, että näitä kynnyksiä noudatetaan. Ja kun puhun vähittäisolosuhteista, niin tämä liittyy palkkaan, työolosuhteisiin, jotta on mahdollista päästä eteenpäin. Lisäksi valvonta, tämä valvontasota. Minä olen sitä mieltä, olen nyt pahoillani tästä, mutta valvontoja, valvontaa on lisättävä ja meidän on puututtava tähän epäreilun kilpailuun eri liikennöitsijöiden välillä. Tarvitaan eurooppalaisia valvoja, jotka todellakin valvovat rekkaliikennettä. Tarvitsemme sääntöjä, joita noudatetaan paremmin, emmekä vähemmän sääntöjä. Me tarvitsemme nykyiset säännöt, ne on pantava täytäntöön, mutta niitä, niiden noudattamista on valvottava. Lisäksi meidän on poistettava tämä epä tämä alihankinta, joka oli todellista. Kollegat sanovat, että me emme hyväksy mustallista, mutta onhan meillä jo ilmailualan mustallista. Ne yritykset, jotka eivät noudata sääntöjä, niin heidät on nimettävä. Tämä pätee myös tieliikenteeseen. On yritykset, jotka noudattavat sääntöjä, ja on yrityksiä, jotka eivät noudata sääntöjä, ja heidät on sitten asetettava tälle mustalle listalle. Ja sitten nämä alihankinnat, niin nämä toimeksiantavat yritykset, niiden on noudatettava myös vastuitaan. Sille sanoi, ja tämä pitää ihan paikkansa, niin kaikki alat, oli kyseessä ilmailu, Raineerin tilanne vaikkapa, tieliikenne. Nykyään meriliikenteessä on laittomia työntekijöitä, joita ei ole ilmoitettu, niin heidän tilanteensa on huomenna kyllä todella huono. Meidän on saatava positiivinen lopputtelema Euroopan vietävä ylöspäin ja eteenpäin. On tärkeää, että ihmiset ajattelevat, että nyt TRAN-valiokunta kantaa vastuunsa, sillä meillä ei ole sitä vaihtoehtoa, että me puuttumme tähän ongelmaan huomenna, sillä meidän on saatava antaa, meidän on antaa sellainen kuva, että Eurooppa suojelee ja että Eurooppa ei ole hajoamassa. Kiitos. Kiitos, että Peter Lundgren. Tack, ordförande. Jag vill eh, börja... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin Jens ja tehdystä työstä ehdotuksen parissa. keskustelun myötä on pitkälle päästy ja huomenna jatketaan keskustelua. Minä väittäisin, että tässä on nyt tieristeys EU-ssa edessä, joka saadaan oikeudenmukaisuutta ja myös sitten tukea ihmisille eu Tai sitten jatketaan sille harhatielle, että ajatellaan, että on ihan hyvä, että meillä on erilaisia ehtoja ja oloja ja sitten voidaan kilpailla muut jäsenvaltiot pois kuvioista. Ja jos sillä tiellä jatketaan, niin sitten ei riitä, että saa 50 prosenttia äänestystuloksiksi. Sitten mennään 30 prosenttia äänestysvilkkauksessa. Jos ajatellaan minua maatani, niin Ruotsia, niin luottamus EU-hun on kyllä tosi alhaalla. Minä myös toivon, että saataisiin jotain parannusta aikaan, että kapotaasi kysymyksessä voidaan valvoa, että päästäisiin vilpistää. Sosiaalinen polkumyynti on nyt johtunut siitä, että sääntöjä ei noudateta. Tässä on mainittu myös nuorten mahdollisuudessa tulla liikennemarkkinoille. Se on iso ala. On tärkeää, että sinne saadaan nuorta väkeä mukaan. Että näkevät liikenteen alaan jotenkin mielenkiintoisena. Mutta miten se sitten onnistuu? No nykypäivänä, kun nuorille jotain tästä selittää, niin ajatella, että pitäisi elää autossa kuukauden verran, kuukausi kaupalla ehkä, ilman että kotiin pääsee, että näkee perhettään, ilman että näkee ystäviään tai saa edes palkkaa, jolla voisi vatsassa saada täyteen. Ja sitten ruokailee jossain parkkipaikalla ja huonot olot hygieniallekin, kun ajatellaan suihkuja muita tiloja. Eihän se niin voi olla, että tätä markkinoidaan. Ei kai se ajatuksena ole. Kai tässä täytyy osoittaa, että voidaan tarjota oikeudenmukaista, reilua kilpailua. Usein olen keskustelussa huomannut ja kuullut, jos ajatellaan itävaltioita, entisiä itävaltioita, jossa siellä on työryhmiä, jotka lähtevät maasta toiseen ja kilpailemaan siellä – minne tulee ulkomaalaisia toimen, toimijoita, jotka tekevät työtä puoleen hintaan. Ja sitten tavallaan viedään pohjaa koko alalta. Mitä myönteistä se on? Minun maassani on näin käynyt, että ulkomaalaiset toimijat tulevat oman maan palkoilla tänne ja, ja on hankala noudattaa sitten enää sääntöjä, kun ajatellaan, miten on varustettu autot, minkälaiset ovat elinmahdollisuudet, mitkä ovat lepomahdollisuudet. Minä väittäisin, että tämä on nyt valintatilanne, että ihmiset joko saavat kunnolliset elinolot myös teillä, tai sitten jatketaan tällä tuhon tiellä. Ja se johtaa siihen, että valitsijat kaikkoavat entisestään. Danke sehr, jetzt Lukasiewska. Sitten Lukasiewska seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Jälleen keskustelu sosiaalisesta polkumyynnistä. Haluaisin esittää kaikille kysymyksen, mutta erityisesti komission edustajille, jos sopii polkumyynnin, sosiaalisen polkumyynnin määritelmästä, koska missään aineistoissa en ole sitä äh, nähnyt. Että olisi selkeää, mistä puhumme kun lausunnosta puuttuu määritelmä, kuten sanoin, niin kyseessä on usein subjektiivinen arvio ja toivon, että tarkoituksena ei ole ikään kuin kilpailun välttäminen, koska se ei olisi EUn periaatteiden mukaista. Siis palveluita täytyy pystyä tarjoamaan vapaasti. Jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa yhtiöt toimivat ja on tarjouskilpailuja, niin asiakas valitsee se yhtiön joka muun muassa tarjoaa houkuttelevamman hinnan. Sitten jos sanotaan, että tässä on sosiaalista polkumyyntiä. No, vähän hassu esimerkki, pahoittelen, mutta ehkä se kuvaa tilannetta hyvin. Mennään tuonne alas kauppaan parlamentissa, siellä on erihintaisia omenoita. Miksi kaikkien omenoiden hinta ei ole samaa? Sen vuoksi, koska on eri kustannuksia. Omenoiden tuotantokustannuksia ne tulevat eri maista, erilaiset kuljetuskustannukset ja niin edelleen. Olen täysin samaa mieltä, painotan niiden kanssa, jotka sanovat, että väärinkäytökset täytyy poistaa, että riistetään kuljettajia, erityisesti itä-eurooppalaisia ja että yhtiöt poistuvat markkinoilta, jotka aiheuttavat sen, että me puhumme näistä vaikeista ongelmista. Jos puheenjohtaja esimerkiksi järjesti äskettäin kuulemistilaisuuden, jossa oli kuljettajia eri maista, niin he juuri sanoivat, että eivät he omassa maassaan ole hyväksi käytettyjä, vaan Länsi, lännessä Euroopassa yhtiöt hyödyntävät itä-eurooppalaisia kuljettajia, eivät maksa kunnon äh, hintaa, vaan samaa hintaa, mikä on sitten Unkarissa, Bulgarissa, ja nyt äh, haluan niitä mainita enempää, ettei loukkaantuisi kukaan, mutta Eli väärinkäytöksiä kyllä täytyy torjua, että lakia noudatetaan, koska jäsenvaltioissa on palkkaperiaatteet, säännöt. Joissakin maissa on esimerkiksi tuntipalkka, puolessa ei ole tuntipalkka, eli säännöt ovat erilaiset. Meillä on kuukausipalkka, sekin täytyy ottaa huomioon. Tietysti tästä työstä onnittelen, koska tämä on raskasta työtä sekä valmistelijalta että kaikilta varjovalmistelijoilta ja äh, kovasti varmasti vaikeaa tämä, minkä tämä keskustelukin osoittaa. Ja ymmärrän tietysti myös huomiot, joita esittävät äh, parlamentin jäsenet muista maista. Varmasti teilläkin on painetta yhtiöiden taholta, jotka voittavat tämän äh, tarjouskilpailun. Siellä on erilaisia kustannuksia kuitenkin. Eri jäsenvaltioissa on erilaisia veroja. Pohjoismaissa korkeimmat verot eh, on 20 prosenttia, 19 prosenttia muissa maissa, eikä kaikkia voi asettaa samalle tasolle. Ja nyt kun on komissionkin kanssa keskustelu, kuten tässä mielestäni näkyy, niin haluaisin kysyä määritelmän lisäksi, siis mikä on sosiaalisen polkumyynnin määritelmä, niin haluaisin esittää komissiolle kysymyksen, kaksi kysymystä itse asiassa. Viime tiistaina komissio ehdotti muutosta äh, direktiiviin, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä. Ja tässä on edelleen avoinna kysymys, että kun direktiivi uudelleenarviointia arviointia arvioinnin yhteydessä, niin otetaanko kapotaasisäännöt ja liikenneala erityisesti huomioon? Ja voisiko komissio vielä ottaa esille, mikä asema rekkakuskeilla tulee? Siis sellaisilla, jotka harjoittavat kansainvälistä liikennettä. Ja sitten asetuksen 567 muutos jonka myötä kuljettajat että saisivat tällaista perhekorvausta. Onko suunnitteilla tässä asetuksesta myöskin suunnitella sitä, että nämä työ- ja lepojat konsolidoitaisiin? Kiitoksia. Sitten Kristiin Revodalon seuraavaksi. Kiitos. Polkumyyntiliikennealueella on ongelmallista, johtuen meidän sosiaalimallista, miten työntekijöitä kohdellaan. Tämä aiheuttaa erittäin paljon huolia kansalaisille ja se aiheuttaa erittäin paljon huolia myös valiokunnan edustajille. Erittäin paljon tarkistuksia jätettiin lausuntoon. Haluan kiittää varjositelijan ja esittelijän tekemää työtä, jotta on päästy edes tähän pisteeseen, vaikka tässä neuvottelut eivät ole vielä loppuun saatettujakaan. No, tässä on 18 kompromissia tarkistusta esitetty. Jens on tehnyt paljon työtä. Ne ovat erittäin suuria, nämä huolenaiheet. Ja Ranskassa viime perjantaina annettiin tuomio syyttäjä Valonsissa oli erittäin tiukka. Mitä liikennöitsijä kohtaan vaadittiin 45 000 euroa sakkoja kolme vuotta vankeutta. He käyttivät portugalilaisia, puolalaisia ja roma- romanialaisia kuskeja, tuhatta eri kuskia, ja he saivat alkuperämaansa mukaan palkkaa sellaiset kuljettajat, jotka työskentelevät Ranskassa. Tämä on tuomio, ja Tämä osoittaa, että Euroopan direktiivit ja asetukset ovat sellaisia, että niitä on pantava täytäntöön. Ja se, että luotetaan ainoastaan jäsenvaltioihin, niin se ei riitä. Ja olen sitä mieltä, että eurooppalainen virasto on perustettava. Me tiedämme, että komissio ei halua perustaa uusia virastoja, ottaen huomioon, mitkä ovat budjetin äh, rajat, mutta tämä rautatievirasto erä, josta äänestimme joitain tuntia sitten, niin siitä olisi tehtävä myös maaliikennettä ja maaliikenneasioita käsittelevä virasto siten, että turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen kuskin kohdalla ja liikennöintiyhtiöiden sääntöjen noudattaminen tulisivat käsitellyksi ei kenties perustamalla virastoa, vaan siten, että tämä rautatieasioista vastaava virasto huolehtisi myös näistä siten, että voitaisiin puuttua sellaisen toimintaan, joka on sääntöjen vastaista. Minä ehdotin useita tarkistuksia. Olen kiitollinen, tai minä esitin noita tarkistuksia ja kaikkia. Niitä ei otettu huomioon kompromissitarkistuksissa. Mutta minä olen sitä mieltä, että meidän kaikkien tulisi toimia sen hyväksi, että näiden keskustelujen ja neuvottelujen päätteeksi niin meidän on saatava sellainen TRAN-valiokunnan lausunto, että se vastaa kaikkien huolia, sillä me olemme kaikki hyvin huolissamme. Kiitos sitten Peter von Bern. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, minä olen ollut parlamentissa jo kuutisen vuotta. Joka vuosi olen keskustellut sosiaalista polkumyynnistä kuljettajien kanssa, sisävesiliikenteen toimijoiden kanssa. Viimeksi Rotterdamissa, jossa järjestin herra Dionin kanssa tapaamisen. Kaikissa näissä tapaamisissa, ja niin kuten sanoin, järjestän niitä parikin vuodessa, keskittyvät samoihin asioihin. Siellä on aina yksi punainen lanka. Ja minä uskon, että tässä keskustelussa on vähän liikaakin ideologiaa. Mutta joka tapauksessa aina siellä on punainen lanka niin me tarvitsemme käytännönläheisiä ratkaisuja, käytännönläheisen lähestymistavan, koska ongelmat ovat käytännöllisiä, eikä se hoidu pelkästään viraston perustamisella. Ja moni voisi väittää jopa ihan päinvastoin, että sitä nimenomaan ei tarvita. Me tarvitsemme selkeitä pragmaattisia ratkaisuja, kun tämä on niin monimutkaista. Ensinnäkin tarvitaan määritelmä sosiaaliselle polkumyynnille. Se on tärkeää, koska tässä on niin monenlaista tarjolla. Ja itse asiassa paljon sellaista, joka johtaa hyvin turvattomiin työehtoihin ja aika kyseenalaisiin turvallisuusjärjestelyihin työntekijöitä ajatellen. Eli tarvitaan selkeitä määritelmiä, hyvin tiiviitä määritelmiä. Meidän täytyy yhtä lailla varmista, että päästään näistä postilaatikoyrityksistä, jotka vain hyväksikäyttävät työntekijöitä käytännössä. Se ensin. Ja kuten kollega totesivat toiseksi, turvallisuus on tärkeää. Esimerkiksi jos ajatellaan, että kuljettajat joutuvat ylittämään rajoituksia ajoissa, ajo, ajoissa, niin joskus työnantajat vaativat niin mutta meidän täytyy vain maksaa kunnolla myös työntekijöille. Sitten vielä petokset. Meidän täytyy päästä eroon tällä alalla petoksista ja se onnistuu siten, että katsotaan minkälainen on verotus. Kuten totesin, työntekijöitä hyväksi käytetään valeyritysten ja postilaatikkoyritysten kautta. Ehkä pitäisi kunnon verotarkastuksia järjestää minä olen ollut sisävesiliikenteen alalla näiden asioiden parissa työssä ja tiedän, miten se toimii. Jos verotarkastukset toimivat, niin se on ehkä paras tapa edetä, ainakin minun mielestäni. Sitten on muitakin kysymyksiä, joihin en ole vielä kuullut komission kommentteja, kun kuljettajia hyväksi käytetään. Komissio vain sanoo, että juu, jotain on vireillä, jotain tehdä, mutta ei se ole mikään vastaus en niinkään osoittele sormellani komissiota, koska kansallisella tasolla tämä pitää hoitaa. Siellä tarvitaan enemmän toimintaa, sitoutumista siihen, että puututaan sosiaalisen polkumyyntiin. Sitten vielä ennaltaehkäisy. Me tarvitsemme kunnolliset pysäköintitilat, kunnolliset olosuhteet. Lisäksi meidän täytyy olla kunnollinen vastuunkanto ja valvontaa tarvitsemme tiukempia tarkastuksia kuin Eurocontrolkin tekee. Meidän pitäisi olla tavallaan tieliikenteen Eurocontrol, anonyymi tietokanta, jonne työntekijät voivat rikkomuksia kirjata. Tämä elin voisi sitten tarkastaa ne ja työsuojelutarkastajat kansallisella tasolla voivat ryhtyä toimiin tai myös verot tarkastajat. Ehkä tämä olisi hyödyllistä, mutta varsinaista virastoa tuskin tarvittaisiin. Kehottaisin, että komissio ei siihen ajatukseen tarttuisi, koska sitä kautta ei välttämättä käytännön läheisen ratkaisuja löydy, koska kyllä niitä tarvitaan. Turha enää filosofoida tätä. Meillä on välineitä kyllä käytössä, täytyy vain toteuttaa niitä. Panostetaan täytäntöönpanoon ja pyritään pääsemään eroon näistä hämäristä postilaatikkoyrityksistä. Kiitoksia sitten Seuraava puhuja. Kiitos paljon. Aivan aluksi haluan kiittää Nilssonia. Hän teki erinomaista työtä. Minä esitin kolme tarkistusta, haluaisin ne tuoda esille. Ensinnäkin minä olen kokoontunut usein eri liikenneyhtiöiden työntekijöiden kanssa ja me kuulemme usein, kuinka työnantajat tietävät, että he hyväksyvät nämä sanktiot ja he pakottavat työntekijöitä luokkaamaan lainsäädäntöä. Siksi onkin hyvä, että on sellaiset sanktiot, jotka muut, lopettavat tämän käytännön. Ja lisäksi on olemassa erittäin paljon tietoja liittyen sähkö välineisiin, joita voidaan käyttää, mutta tätä tietoa ei käytetä riittävän hyödyllis, hyödyksi. Niin, että nämä tiemaksu tiedot saataisiin käyttöön niin, että muun muassa kapotaasivaatimuksia voidaan valvoa paremmin. Edellinen puhuu ja viittasi praktiseen ratkaisuun. Tällaisen voitaisiin saada aikaan kolmanneksi. Kohta kahdeksan on haluttu poistettavaksi. Tieliikennevirastossa oli viitata siihen, että Suuri osa tavaraliikenteestä on tieliikenteessä. Ja se on ainoa tieliikenne, mutta jolla ei ole virastoa. Sen vuoksi tätä nyt pitäisi sysäyttää täysin sivuun tätä teemaa. Mutta tässä vaiheessa en puhu perustamisen puolesta kuitenkaan. 159 tarkistukseeni viittaisin keskitien ratkaisuna. Eurocontrol esimerkiksi täällä on mainittu ja TISPO esimerkiksi tekevät yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta tieliikennealan sääntöjä voidaan toteuttaa. Tämä äh, viranomaisten ja poliisien verkoston täytyisi auttaa harmonisointia, koska epäselvyyksiä vielä on olemassa, olemassa olevien, ja, ja näin olemassa olevista laista on erilaisia tulkintoja. Sen vuoksi minun mielestäni on tarpeellista, että jäsenvaltiot saavat tukea muun muassa niin, että on sertifikaatteja, standardeja, teknistä tietoa, tietojen keräämistä, tietojen vaihdon foorumeita ja koulutus, koulutus- ja valvontatehtävissä. Tällaista tukea on jo nykyään Tispolin ja Eurocontrol ruutin kautta, mutta se ei ole kattavaa, kun kaikki jäsenvaltiot eivät ole mukana. Sen vuoksi iloitsisin jos tiivistetty yhteistyö johon viittaa tarkistuksessa 159 Tispolin ja Eurocontrol ruutiin yhteydessä, niin otettaisiin mukaan kompromisseihin. Kiitoksia kovasti. Kiitos sitten Claudia Tapardel. Minulla on täällä luettelo eri puheenvuoropyyntöjä on tullut ja tämän luettelon järjestyksen mukaan tässä menee. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. En aio nyt ryhtyä polemisoimaan. Minä olen nostanut käteeni samaan aikaan kuin muutkin. No miksi kollegakin olisi voinut puhua aiemmin. No en aio tähän polemikkiin mennä, no ei sillä ole merkitystä. No tärkeää on kuitenkin se, että voimme jokainen esittää kantaa. Mä haluaisin kiittää valmistelijaa erinomaisesta työstä, kaikista pyrkimyksistä tuoda kantoja lähemmäksi toisiaan sekä SD-ryhmässä, mutta myös muissa poliittisissa ryhmissä. Tämä on hankalaa keskustelua, mutta tämä on hyvin monimutkainen todellisuuskin, jonka edessä olemme Euroopan unionissa. On ehkä paremmin ja tarkemmin määriteltävä sosiaalinen polkumyynti. En tiedä, onko valmistelija tätä ajatellut lausunnossaan. Komission ehkä pitäisi antaa tälle tarkka määritelmä, mitä on sosiaalinen polkumyynti Euroopan tasolla. Olen pannut merkille, että keskustelu sosiaalisesta polkkumyynnistä on muuttumassa tavallaan tilaisuudeksi esittää eurooppalaista tieliikennevirastoa. Tässä herra Kohto tesi juuri, että noin 80 prosenttia liikenteestä Euroopassa on tieliikennettä, mutta aika yllättävää on, että tieliikenne on ainoa sellainen liikennemuoto, jolla ei ole omaa virastoa, jotta voitaisiin selkeästi säännellä tätä toimintaa. Minä uskoisin, että tieliikenteen alan virasto olisi tarpeen, eikä sitä voi yhdistää muihin virastoihin, joko meri- tai rautatievirastoon tai muihin virastoihin. Siksi minä uskon, että meidän on nyt jotenkin tehdä ymmärrettävämmäksi tarve luoda virastoa, kun alan ongelmatikka on, mikä on, ajatellen turvallisuutta, työoloja, työntekijöitä, ei ole olemassa mitään virastoa, joka voisi pyrkiä yhdenmukaistamaan lainsäädäntöä, tai että voitaisiin paremmin täytäntöönpanna olemassa olevaa lainsäädäntöä ja valvoa. Siksi tällainen virasto ehkä olisi tarpeen, joka saisi tehtäväksi myös yhdenmukaistaa lainsäädäntöä. Ja näin voitaisiin kohentaa työoloja ja ehtoja, varsinkin kuljettajien työoloja. Tilanne on aika erityislaatuinen tällä hetkellä. Nythän on niin, että jokainen maa asettaa oman vähimmäispalkkatasonsa, jota tarvitaan työntekijöilleen, jotka toimivat heidän alueellaan. Mutta sitten meillä on myös ulkomaisia yrityksiä olemassa, jotka voivat palkata kuljettajia, varsinkin Itä-Euroopan maista. Ja sitten palkat ja sopimukset ovat sellaiset, jotka noudattavat alkuperämaan ehtoja. Eli tämä on se ongelma. Meidän pitäisi löytää ratkaisu, jotta pääsisimme eroon tämän tyyppisestä käytännöstä. Tässä kyllä todetaan, mitkä ongelmat ovat todeta, mitä palkkaeroja on. Totta kai on ymmärrettävä, että olipa vaan mikä tahansa, niin ainakin tarvittaisiin jonkinlainen vähimmäistaso, jonkinlainen kynnys, jonka alle ei pitäisi mennä. Me tarvitsemme vähimmäisnormeja koskien kaikkia Euroopan unionin maita ja niiden työntekijöitä. Ongelmana vain se, miten me pääsemme eroon näistä käytännöistä, näistä yrityksistä Länsi-Euroopassa, jotka palkkaavat kuljettajia esimerkiksi Etä-Euroopan maista sopimuksilla, jotka noudattavat Itä-Euroopan maiden palkkatasoa. Siksi joudutaan myös sellaisiin tilanteisiin, että nämä palkatut kuljettajat eivät saa sitä kohtelua, joka heille kuuluisi. Eli meidän täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu tähän. Se on välttämätöntä. Me tarvitsemme viranomaisen, joka paremmin voisi yhdenmukaistaa lainsäädäntöä ja valvoa täytäntöpanoa. Kiitoksia. Enkä sinne maisen seuraavaksi. Niin, kiitos George. Sinun pitää odottaa pitkään. Tai ei tarvitse odottaa pitkään, menee aika nopeasti. Niin, halusin sanoa, että periaatteessa monet kompromissit ovat oikean suuntaisia jo. Sosiaalikysymyksissähän Tiedämme, että me ole ikinä samaa mieltä. Eli tietysti on tärkeää, että työntekijöillä on hyvät työehdot ja olot. Mutta ei voida kritisoida noin summittaisesti kaikkia työnantajiakaan, eli tasapainoinen lähestymistapa täytyy saada aikaan. Ja tässä onkin siinä suhteessa monia asioita onnistunut. Yhtä kompromissia kehuisin. Kompromissi 16. Siihen tietysti otettu minun tarkistukseni mukaan. Ja siinä on kyse siitä, että aiemmin teksti oli protektionistinen. Ann Jones-lakiin, lakia se muistutti Amerikassa, jota TTIPin yhteydessä yritetty torjua. Tietysti tavoitteemme on, että eurooppalaista työvoimaa on laivoilla ja että laivoja on eurooppalaisten lippujen alla. Nykyinen muotoilu on paljon parempi kuin aiempi kuitenkin, koska ei pitäisi matkia aina amerikkalaisia, vaan olla avoimia ja maailmalle avoimia. Kiitos. Ja nyt George Bach. Kiitos ihan yleisesti ottaen pitäisin hyvänä, että meillä on riittävästi aikaa keskustella tästä. Kuten sanottu, aina näin ei ole sitä parempi se onkin, että tänään on. Tässä lausunnossa pitää olla rohkeita ja kunnianhimoisia. Nythän on ilmoitettu tieliikennepaketista, niin siinä pitää olla meiltä selkeä kantaa, että komissio voi ottaa myös tieliikennepakettiin mukaan näitä kantoja. Sen vuoksi pidän hyvänä esittelijän, valmistelijan työtä. Hän on esittänyt hyvän lausunnon ja Kompromissejakin on arvioitava positiivisesti, mennään hyvään suuntaan. Kaksi kohtaa ovat minulle tärkeitä. Työehtojen ja turvallisuuden välinen yhteys. Valmistelija on viitannut selkeästi siihen, että tässä yhteys on olemassa ja valitettavasti usein tämä torjutaan. Eli väitetään, ettei turvallisuuden kanssa olisi työehtojen kanssa tekemistä. Kyllä tämä nähdään onnettomuuksissa ja onnettomuusriskissä ja väsymyksessä sekä tiellä että tietysti myös muissakin liikennemuodoissa. Toinen kohta, jonka ottaisin esille, ovat valvonnat tai tarkastukset pureutuisin siihen, mitä kollega Telitska sanoi. Mielenkiintoinen kohta mielestäni. Eli läheisyysperiaate ja jäsenvaltioiden toimivalta. Tietenkään niitä ei pidä heikentää. Mutta tässä täytyy ottaa huomioon se, ja tehdä muutoksia siihen suuntaan, että otetaan huomioon lainsäädäntöjen eri täytä, erilainen täytäntöönpano. Erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa on rajat ylittävää liikennettä, siellä on hyvin erilaisia lainsäädäntöjä, erilaisia lakeja, ja tätä pitäisi työstää kyllä vahvemmin. Tarkastukset. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet toteuttamaan tietyn prosenttiosuuden tarkastuksia tarkastusten lukumäärä, tämä prosenttiosuus, niin mikään jäsenvaltio ei noudata niitä. Jotkut jäsenvaltiot eivät edes äh, ilmoita mitään tietoja enää. Eli komissiolla ei ole tietoja käytössä. Ja tässä komission puolella täytyy nyt painostaa enemmän jäsenvaltioita, että ne pitävät kiinni näistä tarkastuksista ja hoitavat valvontaa. Ja Dieter Kohkun sanoi, että valvonta on ok, mutta sitten täytyy olla myös sanktioita niiden lisäksi. Myös ihan substantiaalisia sanktioita, eikä mitään, mitä voidaan jostain kahvikassasta maksaa. Eli vahvemmin täytyisi ottaa huomioon valvonta ja tarkastukset. Ja kuten sanottu, lakien erilainen täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Kiitos. Kiitos sitten Anuel. Elnök úr. Külön köszönöm eh, Nilsson képviselő úrnak eh, az elmúlt eh, het... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa tehdystä työstä viime viikkoina ja kuukausina. On ollut kovia keskusteluja ja paljon tarkistuksia. Tarkistuksista näytyy nyt jollain tavalla saada kursittua kasaan kompromisseja. Minäkin olen esittänyt uusia tarkistuksia. Ja valmistelija on ottanut ne mukaan eh, kompromisseihin. Siitä kiitän. Tiedän, että liikennevaliokunnassa laadimme lausuntoa työllisyysvaliokunnan mietintöön. Mutta uskon, että täytyy kyllä joka tapauksessa nyt selventää kerrankin, mitä sosiaalinen polkumyönti meille tarkoittaa täällä liikennevaliokunnassa ja meidän alamme kannalta. uskon, että emme ymmärrä tätä ilmiötä samaan tapaan eri poliittisissa keskusteluissa, eri jäsenvaltioissa. Tämä käsite tulkitaan aina eri tavalla. Ja niin kauan, kun meillä ei ole yhtenäistä määritelmää käsitteelle, niin on vaikea keskittyä meidän alaamme tässä valiokunnassa, nimittäin liikenteeseen. Tarkistuksessani 42 olen ottanut tämän ongelman esille. Tätä ongelmaa täytyy kyllä käsitellä, muutkin kollegat ovat sen maininneet täällä. Sota, tarkistuksessani 112 puhun vielä yhdestä ongelmasta. Muutkin kollegat ovat maininneet myös tämän ongelman. Tässä on kyse siis ajoneuvoista, jotka ovat kevyempiä kuin kolme ja puoli tonnia. Tässä työolot ovat hyvin tärkeä kysymys. Niillä kuljettajilla, jotka kuljettavat ajoneuvoa, joka on yli kolme ja puoli tonnia painava, heihin sovelletaan tiettyjä sääntöjä, He tietyin aikavälein kuljettavat myös kevyempiä ajoneuvoja. Tällaista sääntöä voidaan soveltaa. Se tietysti tarkoittaa hallinnollista rasitetta, mutta ehkä se olisi silti hyvä idea. Mitä tulee tähän asti siihen keskusteluihin aiheesta, Keskustelu on ihan niin kärjekästä kuin olisi voinut olla. On ollut jo paljon kiivaampiakin keskusteluja aiemmin. Tämän alan ongelmat näen ennen kaikkea työntekijän näkökulmasta. Sehän tietysti johtuu myös siitä, että olen SED-ryhmässä – mutta tällä haluaisin sanoa myös sitä, että olen siis sitä mieltä. Että länsi-eurooppalaiset kollegat, ranskalaiset, saksalaiset kollegat hyvin usein suojellakseen omia yhtiöitään, omia markkinoitaan, pitävät puheenvuoroja. Ottaisin esille esimerkin. Eräs ranskalainen palveluntarjoaja yrittää tietysti suojella omia markkinoitaan ja yrittää sitten saada markkinoilta pois keski-eurooppalaiset yritykset. Vaatii tietysti, että keski- ja Itä, Keski- ja Itä-Euroopan kuljettajat voivat tehdä työtä Länsi-Euroopan hinnoilla. Mutta toisaalta myöhemmin omassa työstävät, työllistävät Keski-Itä-Euroopan esimerkiksi, kun niillä pitää maksaa vähemmän tarvitsevat sitten vaikka lapsenhoitajaa, niin jälleen työllistävät Keski-Itä-Euroopasta sellaisen, kun se on halvempi kuin ranskalainen. Eli tässä pitää olla varovainen. Koska intressit voivat olla kovin erilaisia eri paikoissa. Sitten Wim, Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u zeer. Ehm, Het onderwerp. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe, josta keskustelemme nyt, niin se on mielestäni eräs tärkeimmistä aiheista liikennealalla. On aina kiva puhua esiristä, TNT-käytävistä, verkkojen Euroopan välineestä. Mutta jos me emme todellakaan saa ihmisiä kiinnostuneiksi näistä tosielämän asioista, niin sitten meillä on ongelma. Monet meistä olemme saimme pahat arvet 2014 kampanjassa. Se oli vedenjakaja enemmän sosiaalista Eurooppaa. Moni näkee EUn Brysselin byrokratiana, joka on täysin irrallaan sosiaalisista asioista, joten on hyvä, että me pyrimme muuttamaan tätä näkemystä siten, että todellakin puutumme tähän aiheeseen tänään. Ja nyt olen yhtä mieltä Puolan kollegan kanssa. Hintaerot sisämarkkinoilla eivät ole yhtä kuin sosiaalinen polkumyynti. Sisämarkkina-alue on sisämarkkina-alue. Laatu- ja hintaeroja on olemassa sisämarkkinoilla. Se on osa sisämarkkinoiden ydintä, ja tämä ei ole polkumyyntiä. Minä en voi toistaa tätä riittävän paljon. Mikäli nämä asiat sekoitetaan, niin sitten meillä on todellinen sekamelska edessämme. Kolmas kommentti. Tämä termi, sosiaalinen polkumyynti. Tämä on EPPssä hyvin tahmea käsite, ja tämä johtuu siitä, että me pyrimme suojelemaan omaa pesämme. EU ampuu itseään jalkaan tämän määritelmän käytön kanssa. EUn ulkopuolella EU nähdään, jos ajatellaan nyt Brasilia, Etelää, Afrikkaa, Kiina, Intia, niin olen sitä mieltä, että Euroopassa on vahvin sosiaalimalli. Se on hyvä asia. Mutta mitä me teemme tälle positiivi, positiiviselle mallille? Me olemme nyt tässä todellinen banaani tasavalta. Banaanivaltio. ihmisiä kohdellaan hyvin, niillä on hyvä sosiaaliturva. Ja meidän pitää olla varovaisia sosiaalipolkumyynnin sanan käytön kanssa. Mikäli me käytämme tätä termiä, niin ollaan sitä mieltä, että Euroopassa ei ole mitään sosiaalista. Tämä ei pidä paikkaansa. Minä toivoisin, että Nilsson on varovainen hänen sanavalintojensa kanssa tässä hänen lausunnossaan. Sitten hallinto. George Bars puhui tästä, kuten muutkin. Meillä on erittäin paljon eurooppalaista lainsäädäntöä, jota voitaisiin käyttää, mutta sitten ei panna täytäntöön. Monet jäsenvaltiot saavat Brysselin ja sanovat, että kyllä, kyllä, näin tehdään kaikki kunnossa, mutta sitten näitä lupauksia ei noudateta omissa jäsenvaltioissa. Minulla on hyvät suhteet et 2 liikenne- alan työntekijöiden liittoon Euroopassa ja sanoit, että lainsäädäntö on riittävästi, se tulee panna täytäntöön. Sitten tieliikennevirastosta minä haluaisin Van Dalenin kysymystä mukana. Mitä Eurocontrol voisi tehdä? Me emme halua enempää byrokratiaa Eurooppaan. Me haluamme, että olemassa olevaa sosiaalilainsäädäntöä panna paremmin täytäntöön ei subsidiariteetti tarkoita sitä, että meillä ei ole muuta tekemistä kuin tämä valvonta. Täytäntöönpano on myös osa subsidiariteettia, ja meidän tulee todellakin katsoa, että tätä toissijaisuusperiaatteita noudatetaan, niin meidän on tehtävä enemmän tämän valvonnan suhteen. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja. Kiitos paljon. Täällä on sanottukin. Valmistelija Jens Niissal on tehnyt tässä erinomaista työtä ja varmaan jatkossakin tekee ja täytyy tehdä. Koska kuten nyt keskustelussa on nähty, että miten erilainen maailmankuva tässä salissa ihmisillä on. Esimerkiksi jos puhutaan, niin Peter van Tagel sanoi, että ei pidä nähdä ideologisesti asiaa. Tämän puolesta olen minäkin, että ottaa huomioon vain realiteetit. Ja realiteetit ovat ne, että jos sanotaan, että sisämarkkinoilla täytyy olla hintaeroja ja että ei ole automaattisesti niin, että se olisi sosiaalista polkumyyntiä. Niin kyllä näen siinä tietyn logiikan. Mutta mehän olemme sitten niitä, jotka esimerkiksi syytämme kolmansia maita, että ne tulevat alhaisilla hinnoilla meidän markkinoille. Silloin se kyllä on sosiaalista polkumyyntiä, sittenkö se ei olisi Euroopan sisällä sitä. Eli todellakin on niin, että tätä asiaa täytyy nyt varastaa lähemmin ja toivon, että tieliikennepaketin yhteydessä näin voidaankin tehdä. Määritelmiä, määritelmää tarvitaan. Vasemmalta oikealle tätä kaikki sanoivat, että se on tarpeen. Nyt jos kuitenkin tarkastellaan nykytilannetta, niin erityisesti konservatiiviystäville haluaisin nyt sanoa ja muistuttaa, että kun puhutaan yhtäläisistä olosuhteista, niin erityisesti siinä on kiinni siitä, että jos ajatellaan sosiaalista polkumyyntiä ja palkkoja, niin saadaanko aikaan oikeaa lainsäädäntöä? Herra Devi, en tiedä, kenen kanssa ETFssä ja muissa olet puhunut, niin Kyllä monet sanovat, että uudelle lainsäädännölle on tarvetta. Ja ne kaikki, jotka ovat tähän mennessä sanoneet, että erityisesti täytyy ottaa huomioon täytäntöönpano ja vaatia sitä. Nyt ihan konkreettinen kysymys komissiolle siitä. Miksi komissio ei täytäntöönpane? Se on sopimusten valvoja, sillä on kaikki välineet käsissään. Ja kun näen, miten kilpailun pääosasto joissakin asioissa Eh, toimii rikkomusmenettelyllä, niin sitten kysyn, että miksi tässä vain katsotaan vuosien ajan, koska tunnetaanhan jäsenvaltiot, jotka eivät täytäntöönpane asioita, joihin ne ovat sitoutuneet. Ja sitten me ihmettelemme, että kun on vaalit, niin jotkut sitten siirtyvät rasistien puolelle. No ihan selvä. He haluavat, että pureutuisimme näihin teemoihin. Ja he jotka haluavat protestoida, ne äh, pureutuvat näihin kysymyksiin. Ja sen vuoksi kysymyksessä ei ole pelkästään sosiaalinen ulottuvuus tai se, että harrastetaanko ideologista toimintaa vai ei. Siis tässä on kyseessä perustavanlaatuinen kysymys, johon ei osa täytyy vastata. Miten kohtelemme kansalaisia, hyvinvointia ja ennen kaikkea työntekijöitä? Ja kun ajattelen puolentoista vuoden takaisia Euroopan vaaleja kun Juncker valittiin, ja Juncker nimenomaan selvemmin kuin kukaan aiempi konservatiivikomission puheenjohtaja sanoi, että sosiaalinen Eurooppa täytyy ottaa toiminnan kohteeksi. niin näyttää siltä, että jotkut konservatiivit eivät ole Junckerin sanomia vielä ymmärtäneet. Ja sitten viitataan vain ideologiaan sosiaalisissa asioissa. Eli haluaisin vedota vielä kerran siihen, että kun ajatellaan yhtäläisiä kilpailuolosuhteita, niin täytyy pyrkiä siihen, että meidän täytyy tukea yrityksiämme siihen, että me emme rankaise niitä, jotka laeista pidevät kiinni, jotka pitävät ajoja lepo, lepo ajoista kiinni, jotka maksavat työstä sopimuksen mukaisia palkkoja, antavat palk- lomarahoja, maksavat. Eli ei tehdä tästä ideologiaa, vaan pidetään tätä ihan kristallinkirkkaana reaalipolitiikkana ettei tule li- enää lisää haittoja tästä. Ja seuraava puhuja. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Öö, täytyy muistaa nyt, että ihmisten tavaroiden, palveluiden vapaa liikkuvuus, se on yksi Euroopan unionin tärkeimmistä peruspilareista ja se on meidän tärkein poliittinen ja taloudellinen saavutuksemme Euroopassa. Joka vuosi tavaraliikenne kulkee rajojen ylitse äh, niin suuressa määrin, että sen arvo on 2800 miljardia euroa vuodessa, tavaraliikenteen arvo, joka ylittää EUn sisärajat. Se on todella merkittävä osa Euroopan yhtenäismarkkinaa, ja itse pidän tärkeänä sitä, että pyrimme vahvistamaan yhtenäismarkkinaa, lisäämään ihmisten tavaroiden, palveluiden vapaata liikkuvuutta, emmekä aseta sille lisää esteitä. On selvää, että Euroopan sisällä jäsenmaiden välillä on edelleen suuria eroja työntekijöiden palkoissa. Ja sen vuoksi on tärkeää, että meillä on tietyt pelisäännöt Euroopassa, millä tavalla Euroopan sisällä kilpaillaan. On tärkeää, että tieturvallisuudesta pidetään huolta, eli siitä, että ajokalusto on asianmukaista, säännösten mukaista, se, että kuljettajat ovat päteviä ja valvotaan myös työolosuhteita. Se, että noudatetaan työaikalainsäädäntöä ja muutenkin varmistetaan asialliset työolosuhteet. Mutta näihin kaikkiin teemoihin meillä on kyllä jo pelisäännöt ja lainsäädäntöä olemassa Euroopassa. On tärkeää, että sitä valvottaisiin nykyistä paremmin. Lisää esteitä ei pidä asettaa tavaroiden ja palveluiden liikkumisen tielle. Toinen kysymys koskien Road Agencya, tieliikennevirastoa. Itse suhtaudun hyvin kriittisesti siihen, että me vastaamme aina uusiin ongelmiin perustamalla uusia virastoja. En usko siihen, että aina virasto on se paras ratkaisu näihin kysymyksiin. Ja erityisesti kun ajattelemme liikennettä, meidän ei pitäisi perustaa tällaisia sektorikohtaisia virastoja. Liikennettä pitäisi ajatella kokonaisuutena sitä, että meriliikenne, tieliikenne, lentoliikenne, raideliikenne, kaikki toimii logistisesti yhteen, eikä niin, että rakennamme eri, erilliset pilarit kaikille ja erilliset virastot. Mielestäni on tärkeää, että ajattelemme Euroopan logistiikkaa kokonaisuutena. Danke sehr. Jetzt Isabella de Kiitoksia. Sitten Isabella Demont. Kiitos puheenjohtaja. Olen paljon samaa mieltä siitä, mitä kollega hiljattain totesi sisämarkkinoista. Sisämarkkinat on luotu, jotta voidaan kilpailua edistää, mutta totta kai on selvää, että kilpailun täytyy perustua yhtäläisiin tuotantolosuhteisiin. Totta kai siihen menee aikaa, mutta jos ei tavoite ole selvä, niin meillä on sitten vain teoria, mutta ei käytäntöä. Eurooppa-hanke olisikin vain puolivillainen hanke. No mitä tulee sitten tieliikenteeseen? Meillä on joitakin maita olemassa, joissa kustannukset ovat suuremmat. Ajatellen esimerkiksi polttoainetta tai sitten joissain palkkakustannukset ovat korkeammat. Totta kai on niin, että kilpailukyky tällä saralla, jos varsinkin maksut ja kustannukset ovat suuremmat, on tiukempaa. Ja meidän täytyy jotenkin päästä eroista eroon. Mitä tekevät sitten yrittäjät? Totta kai sitten haluavat työaikaa pidentää esimerkiksi ja tehdä tämä kaikki tietenkin nykyisten sääntöjen puitteissa, esimerkiksi ajopiirtureiden puitteissa. Tämä liittyy tietenkin turvallisuuteenkin. Me tiedämme se koskee myös ilmailua. Kuulimme kuulemisessakin, että on sellaisia käytänteitä, joissa on valheellisia itsenäisiä ammatinharjoittajia alalla. Mielestäni tämäkin vaikuttaa kielteisesti turvallisuuteen. Mitä me sitten voimme tehdä? Meidän täytyy totta kai pyrkiä torjumaan tällaisia käytänteitä, innovoida uusia järjestelmiä, myös ajatellen ajopiirtureita. Meillä on esimerkki olemassa muuta aloilta. Ja mitä tulee sitten tarkastukseen, tarkastuksiin, niin tämä kompromissitarkistus 6 menee nimenomaan siihen suuntaan, ja kiitos valmistelijalle ja varjovalmistelijalle tehdystä työtä. Ja kiitos myös näistä lukuisista kompromisseista sopun, sovun aikaansaamiseksi. Koulutus on kuitenkin avainasemassa. Kansalliset tarkastu, tarkastajat toimivat kansallisella tasolla, eli tässä on vielä pitkä taivaalla edessään. Seuraamuksista sitten olen minäkin samaa mieltä, että niillä täytyy jonkinlainen pelotevaikutus olla. Muuten sään, säädöksillä ei ole mitään virkaa. Myös jos kieltoja tulee käyttöön. Me tarvitsemme tehokasta tarkastamista ja totta kai tämä koskee kapotaasiliikennettäkin. Voi olla, että ei välttämättä liikenne sujuu meno, menosuunnassa yhdenmukaisesti. Siksi minun mielestäni me tarvitsemme hyvin käytännönläheisen lähestymistä, vaan muutoin tässä ei huomioida kaikkia eroja ja sitten eikä myöskään sen pohjalta löydy kunnon ratkaisua. Danke sehr, jetzt habe ich mich nochmal zu... Kiitos. Nyt minä itse pidän puheenvuoron. Sosiaaliset kysymykset ovat ratkaisevia tietysti. Ja kun Wurstissa oli se tapaaminen muutama viikko sitten, niin tuli esille, että 63 ihmistä, yli puolet omistavat enemmän kuin puolet koko väestöstä tässä maailmassa. Ja tiedämme eurooppalaisista maistakin, että köyhien ja rikkaiden ero kasvaa koko ajan. On yhä enemmän rikkaita ja yhä enemmän köyhiä. Se tarkoittaa, että rahaa on tarpeeksi, kyse sen jakamisesta. Ja tässä sosiaalisella ulottuvuudella on suuri osuus. Tietysti sama palkka samasta työstä. Se on laki. Mutta se ei tietysti päännyt tarkkaan ottaen Euroopassa, koska eroja on. Joskus niitä pidetään tai hyödynnetään etun, joskus haittana. Jos ruotsalainen sairaanhoitaja menee ansaitsemaan enemmän Norjaa, mutta Norjalla mutta on se sama taso kuin norjalaisilla sairaanhoitajilla. Se on ihan ok. Sitten Ruotsi täytyy vain miettiä, mitä asiaa käsitellään. Puolalaisilla työntekijöillä oli sama näillä näillä putkimiehillä. Sitten puolessa niitä ei yhtäkkiä ollut, mutta sitten puolessa niitä tarvittiin, niin sitten palkkataso nousi. Ja se on reilua. Sama työ samasta palkasta samassa työpaikassa. Se on tärkeää. Tietysti sanktioilla on osuutensa, jos rikkomuksia on. En voi ainakaan minä kuvitella sairaala Münchenissä tai Berliinissä, jossa bulgarialainen tai romanialainen sairaanhoitaja ansaitsisi vähemmän kuin saksalainen. On täysin selvää, että se olisi syrjintää lainvastaista ja siitä pitää rangaista. Ei sitä pidä sattua alun perinkään, mutta tietysti vain maiden sisällä. Berliinissä opettajat saavat 500 euroa vähemmän kuussa kuin Brandenburgissa peli. Sitten on tietysti opettajapula. Onko sitten älykkyydestä tai tyhmyydestä kyse, että nähdäänkö tämä etukäteen ja sanotaan, että tarvitaan reilut palkat myöskin verrattuna naapuriosavaltioihin. Siis tähän suuntaan pitäisi mennä. Minun, minulle on ratkaisevaa, minkä sanoittekin. Tarkastukset ja niitä vastaavat sanktiot, asianmukaiset sanktiot kun puhuttiin työ, ajo- ja lepoajoista ja niistä päätettiin täällä, niin sitten piti olla myös minimimäärä tarkastuksia. Se oli siinä mietinnössä mukana. Ja nyt kuullaan sitten myöskin komissiolta. Niin, tiedämme, että jotkut eivät tee tarkastuksia. No mitä te teette siellä? Teidän tehtävänne sopimusten varjelijana on lakia rikotaan tunnette tekijät, että te, tee mitään. Ei tätä voida hyväksyä. Emme tätä varten säädä lakeja. Niin kauan kuin meillä on päät- lakeja, joista on päätetty, jos niitä ei noudateta, niin sitten on empivästi tietysti haluan lisää lakeja ja virastoja. Siis missä on sitä, että niitä noudatetaan? Siis kyse on siitä, että se mikä meillä on, sitä täytyy noudattaa. Se on lähtökohta ja tärkeää. Käytännölliset ratkaisut. Meillähän oli keskustelu, se mainittiin näiden rekkakuskien kanssa. Esimerkkinä vain. Siellä rekkakuski Romaniasta kertoo. Kahdeksan kuukautta ei ollut, kahdeksan kuukautta ei ollut Romaniassa, lähinnä länsi, Saksan länsiosissa oli saa Romanian vähimmäisvalka 250 euroa. Ja maksetaan vain kilometrien mukaan, ei tuntien mukaan. Eli jos ei se ole ruuhkassa tunne, niin se hänen ongelmansa ei saa rahaa, ei ole kilometrejä suoritettu. Sehän on täysin sietämätön tilanne. Ja sitten käytännön ratkaisu, kysyttiin. ETF-edustaja sitten sanoi, kyllä ratkaisu on tämä ajopiirturi. Siitä näkee selvästi, että missä on ajanut montako kilometriä tällä perusteella, sitten voidaan säätää lait hienosti ja myöskin valvoa. Hän sanoi, että komissio haluaisi tästä päättää, mutta se toteutetaan vasta 20 vuoden päästä. Eli konkreettinen käytännön toimenpide on jo olemassa. Mutta 20 vuotta ei pidä odottaa. Sitten rikotaan enemmän kuin mitä viimeisen 50-60 vuoden aikana on rakennettu Euroopassa. Sen vuoksi huolehtia, täytyy huolehtia siitä, että tämä käytännöllinen ratkaisu toteutetaan heti, jotta tämä sosiaalinen kolkymyynti on pois. Tietysti eivät kaikki ole Äh, huijaajia. Mutta kyse on mustista lampaista. Rehelliset eivät saa olla niitä tyhmiä. Siis jos yrittäjä työllistää, maksaa oikein, mutta sitten ei kilpailukyky niin kuin muut huijaavat. Sen vuoksi sama palkka samasta työstä. Ja ennen kaikkea valvonta ja tarkastukset täytyy olla olemassa. Ja kuka saadaan kiinni, niin sitten täytyy olla tuntuvat rangaistukset. Sitten hän tietää, että milloin minä en teekään näin. Ja lopuksi komissio. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Haluaisin esittää kaksi yleistä kommenttia lausuntoluonnokseen ja kompromissitarkistukseen. Ja haluaisin tässä yhteydessä myös lyhyesti ottaa esille joitakin muita kohtia kompromissitarkistuksista. Haluan tehdä selväksi myös, että tämä on vain alustava näkemyksemme komissiossa tähän lausuntoluonnokseen ja tarkistuksiin täytyy vielä lyödä kanta lukkoon myöhemmin. No ensin nämä kaksi yleistä kommenttia. Ensimmäinen ehkä vastaus kysymykseen meillä, nimittäin sosiaaliseen polkumyynnin käsite. Se on kompromissitarkistus kuutosen aiheenakin. Komissio on sitä mieltä, että on tosin hankala ja kiistanalaista ruveta määrittelemään sosiaalista polkumyyntiä. Väittäisin jopa, että se olisi jopa vaarallistakin ruveta laatimaan oikeudellisia velvoitteita jopa seuraamuksia käsitteen pohjalta. Haluaisin vielä mainita sen hyvän ja lyhyen tarkistuksen, joka on usean allekirjoittamaan herran Siilen muun muassa numero 17. Siellä todetaan, että ei ole mitään selvää yleisesti hyväksyttyä määritelmää sosiaaliselle polkumyynnille. Erilaisia tulkintoja on olemassa käsitteistä, mikä saattaa luoda, ja mielestäni tämä on erittäin tärkeä osa lausetta, tämä saattaa luoda hämmennystä ja jopa johtaa protektionistisiin toimenpiteisiin ja näin se pirstaloisi sisämarkkinoita. Minä sanoisin, että komissio voi vahvistaa tämän näkemyksen. Haluan tehdä selväksi sen, että komissio ei kiistä sitä, että sosiaalisen polkumyynnin ilmiö on todellinen. Mutta toinen asia on sitten ruveta sitä oikeudellisesti määrittelemään. Tärkeää itse asiassa komission mielestä tässä on se, oikeastaan kaksikin asiaa. Ensinnäkin, että meillä on selkeät säännöt, pääsy alalle, markkinoille työajat, selkeät kriteerit, jotta voidaan määritellä myös liikenneyritysten toiminta. se on erittäin tärkeää, varsinkin tieliikenteessä ja ilmailualalla. On selkeää, että meillä on selkeät säännöt ja että sitten säännöt myös täytäntöön pannaan kunnolla, niin että on myös pelotetekijöitä ja seuraamuksia. Mielestäni nämä kaksi tekijää, hyvät säännöt ja täytäntöönpano, kun tämä hoidetaan, niin se on jo yksi keino torjua sosiaalista polkumyyntiä, ilman että täytyy ruveta keksimään mitään uusia määritelmiä käsitteelle. Kompromissi, kompromissi kuutosesta toteaisin, että emme mekään halua mitään uutta välinettä, tätä mustalistaa luoda liikenteen harjoittajaa ajatellen. Se näyttää varmaan ihan kivalta, mutta emme ole sitä mieltä, että se on asianmukainen toimenpide – täytäntöpanon takaamiseksi. Ja sitten toinen yleinen kommentti niin lausuntoon liittyen, ja mehän keskustelimme tästä jo aiemminkin, liittyy tarpeeseen luoda oikea tasapaino eri tavoitteiden välillä perussopimusten nojalta. Ensinnäkin täytyy edistää sisämarkkinoita, varsinkin vapautta tarjota palveluita ja sitten täytyy huomioida myös sosiaalisen suojelun ja reilun kilpailun periaatteita noudattaa. On tärkeää luoda oikea tasapaino eri tavoitteiden välillä. Kompromissi kaksi esittelijältä mielestäni menee oikeaan suuntaan. Nyt lyhyesti ottaisin esille muutamat kompromissitarkistukset. Numero seitsemän. vetoa komission jäsenvaltioihin, jotta voitaisiin rajoittaa tietyn tyyppiset epätyypilliset työsuhteet, joilla on kielteisiä vaikutuksia työturvallisuuteen ja terveyteen. Tässä sanoisin, kuten tiedättekin, että komissio on hyväksynyt 8. maaliskuuta esityksen, jotta voidaan korjata lähetettyä työntekijöiden direktiiviä. Komissio on myös käynnistänyt julkisen kuulemisen eurooppalaisesta pilarista sosiaalisessa oikeuksissa viittaan kakkoslukuun varsinkin kuulemisessa – nimittäin säälliset työolot. Siellä mainitaan nimenomaan myös uudenlaiset joustavat työllistämistoimet, joissa tarvitaan erityistä huolenpitoa niin, että työntekijä saa tiedon ja työnantajilla puolestaan on velvoite tarjota tietoa. Kompromissi numero yhdeksän sitten, joka liittyy ennen kaikkeen vetomukseen komissiolle arvioida uutta rekisteriä toimijoille, joka tämä olisi sähköinen rekisteri liittyen lupiin. Tästä sanoisin, että on oltava tarkkana ennen kuin ruvetaan keksimään uusia välineitä. Meillähän on jo välineitä käytössä, joita pitäisi hyödyntää täysimittaisesti. Tässä viittaisin erityisesti Erruun, joka on yritysrekisteri, ja siellä on hyviä mahdollisuuksia täytäntöönpanoa kohentaa tieliikenteen alalla muutama viikko sitten olinkin täällä esittelemässä nimenomaan asetusluonnosta, jotta voitaisiin vielä parantaa Errun toimintaa niin, että Erru takaisi tietojen vaihdon liittyen tieliikennealan yritysten luvista. Sitä paitsi tämän päälle tulee muitakin tietoja. Eli ennen kuin ruvetaan keksimään uusia sääntöjä ja välineitä, niin katsotaan ensin, mitä on jo olemassa ja hyödynnetään niitä. Vielä lyhyesti mainitsisin myös kompromissin kymmenen, nimittäin, että olisi tarvetta jäsenvaltioiden arvioida se työ, jota toimijat tekee todellisesti. Puheenjohtaja tekin viittasitte tähän kysymykseen. Tätähän me olemme arvioimassakin, kun olemme myös tarkistamassa tieliikennelainsäädäntöä. Ymmärtääkseni tarkistus viittaa siihen, joka liittyy niin kutsuttuihin postilaatikoyrityksiin. Vielä kompromissi 14, sosiaalinen ulottuvuus ilmailustrategiassa. En sen enempää siitä sanoa. Sen verran kuitenkin, että tämä uusi äänenpaino muotoilu tarkistuksessa menee oikeaan suuntaan. Haluaisin myös mainita kompromissitarkistuksen numero 17. Se liittyy henkilöstön siirtoon, kun toimija vaihtuu. Huomakin, että valmistele on eilen esittänyt uuden tarkistuksen tätä varten. Minä teen nyt sen selväksi, että komissio ei puolla. Tästä voidaan tietenkin keskustella myös, kun puhutaan neljännestä rautatiepaketista. Me emme ole kuitenkaan sen puolesta, että tulee mitään yleisempää velvoitetta henkilöstön siirrolle. Tätä säädellään jo nykyisessä lainsäädännössä 2001 23 direktiivissä olemme sitä mieltä, että tässä mentäisiin pidemmälle. Ja se pitäisi tapauskohtaisesti arvioida työehtosopimuksissa tai kansallisten viranomaisten voimin. Huomaan, että valmistelija on esittänyt uutta tarkistusta, mutta emme oikein ymmärrä, mikä tämän tarkistuksen lisäarvo voisi olla verrattuna siihen, mitä on meidän lainsäädännössämme. Lopuksi vastaisin vielä pari kysymykseen, jotka esitettiin komissiolle. Ensinnäkin lähetetty työntekijöiden direktiivi. Tehän tiedätte, että Komissio hyväksyi 8. maaliskuuta ehdotuksen. Siinä komissio tunnustaa sen, että direktiivin soveltaminen tieliikenteeseen on törmännyt vaikeuksiin, suurinkin vaikeuksiin. Ja me totesimme, että on tarvetta myös selventää direktiivin soveltamista tieliikenteeseen. Arviointi on vielä työn alla miten tämä siis toteutettaisiin, mikä olisi ikään kuin sisältö selvitystyössä. Eli tänään en pysty teille sen enempää sanomaan tästä. Se on kuitenkin työn alla. Lopuksi vielä tämä yleisempi kysymys täytäntöönpanosta, joka tuli esille varsinkin 561 2006 direktiivin yhteydessä ajo- ja lepoajoja säädeltäessä. Me olemme nyt arvioimassa tätä asetusta, eli asetuksen arviointi on vielä käynnissä. Mutta sanoisin, että siellä on pari asiaa jo tullut esille näistä alustavista tuloksista arvioinnin pohjalta. Ensinnäkin, että meillä on tarvetta selkeihin sääntöihin arvioinnin alustavat tulokset viittavat siihen suuntaan, että jotkut säädöt eivät ole ihan niin selkeitä kuin niiden pitäisi olla. Toiseksi arvioidosta käy selväksi se, että meidän täytyy täytäntöönpanoa panoa vahvistaa. Minä sanoisin, että täytäntöönpano vastuu pääosin on jäsenvaltioiden harteilla. Ei se tarkoita sitä, että Euroopan unionille olisi mitään sanasia tässä Totta kai voimme tarvita jotain lisäarvoa täytäntöpanossa, varsinkin niin, että tässä voitaisiin tietojen vaihtoa parantaa kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten kesken, kohentaa koordinaatiotakin täytäntöönpanoviranomaisten kesken. Tämä on myös meidän aloitteemme kohteena. Sanoisin myös, että me kyllä olemme selvittäneet myös monia rikkomustapauksia ei nyt voi väittää, että pyörittäisimme peukaloita, vaikka tietenkin aina parantamisen varaa on. Muutaman esimerkin kuitenkin mainitsisin. Aina kun tulee valituksia tai kommentteja postilaatikoyrityksistä tai väitteitä niistä, niin kyllä takaan teille, vaikka se nyt ihan julkista aina ole, että kyllä me aina vaadimme jäsenvaltiota selvittämään asiaa ja käymään paikan päällä selvittämässä, missä yritys oikein sijaitsee. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Markus Kiitos. Markus Piperillä oli vielä lisäkysymys. Olen vähän yllättynyt nyt. Tietysti kovasti kiitoksia tiedoista komission edustajalta. Mutta mutta nämähän ovat vain kompromissiehdotuksia valmistelijalta, jossa meidän vaatimuksemme eivät vielä ole mukana. Jos nyt kollegaa ärsyttää, että ei ole nähnyt näitä ehdotuksia, voin ymmärtääkin sen, koska sehän nyt näyttää siltä, olisi jo neuvoteltu kompromissia, niin että komissio esittää niihin kantansa. Tämän asetan ihan täysin kyseenalaiseksi. Ja minua nyt ihmetyttää, jos on, ollaan trilogimenettelyssä. Koko ajan on ollut se vaikutelma, että komissio arvioi meidän kompromissajamme. Eikö se ole meidän tehtävämme ensin muotoilla oma mielipiteemme, ennen kuin komissio antaa arvokkaita neuvojaan? Nyt olen kyllä kovasti ärsyyntynyt tästä lausunnosta, vaikka se tietysti, tai tästä äh, puheenvuorosta, niin tietysti sisällöllisesti se oli arvokas. Antakaa meidän tehdä työmme täällä ensin. Ja rauhoittelisin kollegoita. Tietysti osat, otatte osaa kompromisseihin, mutta niin pitkällä ei vielä olla. Ismail Ertukilta vielä myös lisäkysymys, siis mitä tarkoittaa lisäkysymys? komission paikalla oleville edustajille haluaisin tässä puhua. Siis eivät he tätä itse päätä, mutta siltikin pyydän ottamaan huomioon sen kysymyksen, jonka minä otin esille myös puheenjohtaja. Miksi komissio ei toimi? Kun tiedetään, että on jäsenvaltioita, jotka eivät osittain tai kokonaan täytä lainsäädäntöä. Rova, väittäisin jopa, että Rova Bultz ei ole tarpeeksi voimakasta tätä toteuttamaan. Mutta siitä huolimatta ei pitäisi asiaa unohtaa. Ei pitäisi unohtaa. Tästä riippuu yleisesti ottaen EUn hyväksyttävyys kansalaisten keskuudessa. Robert Ziele. Um, uh, Markus also. Niin, kiitos. Markus otti minunkin asiani esille. Menettelytavallisesti hän on oikeassa, mutta silloin ei tarvitse käydä tätä keskustelua, ei pitäisi käydä tätä keskustelua ennen varjoesittelyiden viimeistä kokousta, eli väärä menettely tästä näkökulmasta, mutta haluaisin kiittää komissiota hyvin ammattimaisista selityksistä. Toivottavasti kaikki me huolehdimme siitä, että tulee hyvä lausunto. Sillä on arvoa myös meidän kannaltamme. Kiitos. Sitten vielä edustaja Delli, jos haluatte. Dankeschön. Uh, igazából uh, csak annyit szerettem volna uh, még a, a vitában is így, mert... Uh... Niin. Mitä halusin nyt lisätä keskusteluun vielä? Minähän en ollut koko ajan paikalla. Siis tärkein ja ensimmäinen vaihe on se, että miten käsitellään tätä sosiaalinen käsitettä, mitä kaikkea se nyt sitten tarkoittaakaan. Viime vuosina on ollut niin paljon negatiivista esillä – joka on liittynyt tähän käsitteeseen, että oikeastaan pitäisi lopettaa tämä keskustelu. Jos jatkamme, niin me vain, tulee vain eroja välillämme ja, ja sitten sorrutaan arroganssiin. Kiitos Peter Lundgren, mutta lyhyesti pyydän. Kiitos puheenjohtaja. Vähän huolestuin, kun ihmiset mukaan eivät tiedä, mitä sosiaalinen polkumyynti on. Se on ihan helppoa. Sosiaalinen polkumyynti on sitä, että kuljettajat ovat kuukausikaupalla autossaan ja sitten auton hytissä ruokaa laittavat. Tai että tarpeet hoidetaan tien pientareella. Tai vaatteet ja muut pestään jossain pienessä astiassa. Ja sitä paitsi ei ole kunnollisia sopimuksia tietoa palkkauksesta kuinka paljon esimerkiksi diiseliä tarvitaan tai jos on esimerkiksi vähän vahingoittunut lamppu. En tiedä, miksi te leikitte tyhmää täällä, ikään kuin ette tajua, mitä sosiaalipolkemyynti olla. Ette te itse pystyisi elämään tämmöisellä tavalla, kun nämä ihmiset joutuvat elämään. Ja, ja nyt edellytätte, että he joutuvat näin tekemään. Ei se nyt ole säällistä. Minullakin lyhyt lisäkysymys, kun te sanoitte, että lakisäätely ei ole yksiselitteistä ja sen vuoksi jäsenvaltiot ovat vastuussa. Tiedän, että aikanaan muotoiltiin niin, että ajo- ja lepo säännöissä on niin, että tietty prosenttiosuus täytyy tarkastaa ja valvoa jäsenvaltiossa. Te sitten kirjoititte kirjeessä, että ei ole edes 0,1 prosenttia saavutettu jossakin jäsenvaltiossa, vaan ei ole ollenkaan. Siinä ei ole mielestäni mitään verukkeita jäsenvaltioille, eh, että olisi epäselvä muotoilu. Teidän tehtävänne on nyt sanoa, että oletteko vastuussa, oletteko tehneet jotain, mitä olette tehneet, mitkä jäsenvaltiot olette nimenneet ja viitanneet siihen, että jäsenvaltiot ja hallitukset, jäsenvaltioiden ja hallitusten täytyy noudattaa lakeja. Haluaisin selkeän vastauksen. Muuten meidän täytyy puuttua asiaan jälkeenpäin. Mutta tämä ei olisi tarpeen, jos, tai tämä ei ole tarpeen, koska mielestäni sääntely ja säännöt tehtiin selväksi aikanaan. Vielä vastaus ja sitten valmistelija. It's difficult for me to add, uh, uh... On vaikea lisätä mitään jo sanomaani. On tärkeintä jäsenvaltiot äh, katsovat, että on valvontaa. Se on asia, jota meidän pitäisi valvoa. Mutta meidän pitäisi ennen kaikkea lisätä tätä rajat ylittävää valvontaa, täytäntöönpanoa ja tietojen vaihtoa. Ja ennen kaikkea tämä pöytälaatikko firma asia, niin meidän pitäisi vaihtaa näitä tietoja siten, että valvova viranomainen pyytää tietoa toisesta jäsenvaltiosta. Joten minä olen sitä mieltä, että täytäntöönpano ei ole ainoastaan tietty prosentti tarkastuksia, vaan mikäli haluaa parantaa tätä valvontaa, niin kyse on siitä, että parannetaan koordinaatiota ja tietojen vaihtoa näiden eri maiden viranomaisten välillä. Danke sehr. Jetzt ist der Berichterstatter. Kiitos. Nyt valmistelija saa vuoron. Hän on pitkään kuunnellut. No niin, vastauksia. Eh, kiitoksia. Kovasti kiitoksia hyvästä ja vilkkaasta keskustelusta. Pari tuntia meni. Paljon viisasta lausuttu. Minäkin olen pettynyt, kun kuulen komission sanoman. Olen samaa mieltä Markus Viipperin kanssa, kun sieltä kommentoidaan meidän keskustelua, joka ei ole vielä loppuun saatettu. Heidän voivat kommentoida sitten, kun molemmat olemme että tämä on meidän kantamme. Sitten voivat tulla sanomaan. Sen sijaan, että vastaisivat näihin hyvin konkreettisiin kysymyksiin, joita puheenjohtajakin esitti. Totta kai siitä huolesta, kun komissio sanoi, että on mahdollista, että voidaan parantaa valvontaa. Hyvänen aika. No niinhän teidän kuuluukin tehdä. Ruotsissa toimijat ovat sitä mieltä, että on noin pari tuhatta rekkaa. Se on alhainen arvio, jotka jatkuvasti kapotaa sisääntöjä rikkovat. Ruotsi on sanonut, että tarvitaan valvontaa. No komission pitäisi lisätä sitten tarkastuksia. Se on teidän henjenne. Eli tärkeitä kysymyksiä tuli esille. Siksi minä olen muuten lailla pettynyt komission. Toivottavasti komission jäsen Bulks pikkuhiljaa myös tiepakettia rupeaa kasaamaan. Pitää paikkansa, että 8. maaliskuuta komissio teki esityksen näiden työntekijöiden direktiivin muuttamiseksi. Totta kai siihen täytyy vielä palata. Ymmärrän, että lähetettyjen työntekijöiden direktiivi vaikuttaa tietenkin myös liikennekysymyksiin, mutta sitten tarvitaan delegoituja säädöksiä ja konkreettisia kysymyksiä. Sitä odotamme innolla, kun ehdotus tulee koskee liikennealaa. Siksi on tärkeää, että meidän keskusteluissamme puhumme asioista, joka meidän mielestämme on tärkeää, että komissio tietää, että tähän suuntaan parlamentti haluaa asioiden menevän. Aluksi puhuin Ruotsista ja Norjasta, ei siitä syystä, että voisi maastani puhua, vaan kuvailen vain, että ei ole ehkä itä-länsisuunnasta kyse, vaan siitä, että meillä on sosiaalista lainsäädäntöä, jotka liittyvät tarkkaan myös työmarkkinoihin ja sitten kansallista palkamuodostusta. Ja sitten vielä sosiaalikysymyksissä kansallinen toimivalta. 28 työmarkkinaa meillä on sosiaalisissa kysymyksissäkin. Ja minä olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy jotenkin huomioida se ja luoda jonkinlaista sääntelyä sitä varten, että saadaan reilua kilpailua joka maassa, ei epäreilua, eikä sosiaalista polkumyyntiä. Minä uskon, että tämä on äärimmäisen tärkeää, että Juncker vihdoin viimeinkin on nyt ymmärtänyt, että meidän täytyy sosiaalista pilaria viedä eteenpäin. Totta kai tästä käydään paljon intensiivistä keskustelua samaan aikaan, kun sillä tiepakettia valmistellaan komissiossa. Siksi meidän lausuntomme on niin tärkeää. Minä olen sitä mieltä, meidän pitäisi jatkaa keskustelua huomenna varojen kesken, että löytyisi yhteinen sävel, että saadaan hyvä vahva lausunto aikaan. että me sanomme kyllä reilulle kilpailulle, ei sosiaaliselle polkumyynnille. Kommento vielä yhtä asiaa, tämä tieliikenneviranomainen. Siinä on hajontaa mielipiteessä aika paljon. Minä olen sitä mieltä, että tarkastukset on tehtävä kansallisesti ja komission täytyy hoitaa, että se tehdään. Mutta tukea tarvitaan kansallisille tarkastajille, se riippuu miten se sitten muotoillaan. Mutta ei tietenkään kansallisella viranom eurooppalaisella viranomaisella omia tarkastajia ole, vaan se patistaisi jäsenvaltioita tekemään sen, mitä heidän pitää tehdä tarkastusten parissa. Se olisi tavallaan yksi keino taata se, että olisi parempaa valvontaa jäsenvaltioissa, mutta jäsenvaltiot saisivat tukea tältä Euroopan viranomaiselta. Odotan mielen kiinnolla jatkokeskusteluja varjojen kesken. Ja, nochmal viel. Vielä kerran kiitos kovasti valmistelijalle lausunnosta ja jännittävästä keskustelusta, jonka koimme tänään tästä aiheesta. Ja tähän aikataulutettiin tarpeeksi aikaa ja sitä pidettiinkin hyvänä. Niin ja liikennevaliokunnan äänestys on 7. huhtikuuta kello 9 aamulla. Kokous keskeytetään ja jatketaan iltapäivällä kello 15.